Well, good morning, colleagues. Surely. No niin, hyvää huomenta kollegat. Täältä huone näyttää kyllä todella erilaiselta kuin sieltä päin ja itse asiassa on hyvä aina istua tälläkin puolella pöytää joskus. Tervetuloa tähän kokoukseen ja aloitetaan sillä tavalla, että pyydän Andrea Schwabia esittelemään tämän seuraavan aiheen. Kiitos puheenjohtaja. Äh, ihan äh, mukavaa, että istumme täällä taas tänä aamuna ja että äh, olemme hieman eri kompositiossa ja että te olette puheenjohtaja on oikein mukavaa. Eli nyt minä esittelen energiamarkkinoiden lausunnon. Ajattelin esitellä sen englanniksi niin, että te voitte kuunnella sitä myös ilman tulkkausta. Niin, esittelijä ei voi olla paikalla ja sen vuoksi eh, minä esittelen tämän nyt. Ja aloitan eh, eh, siitä, että tässä tärkeintä on huolehtia siitä, että on eurooppalainen lähestymistapa tähän asiaan ja hinnat määritellään Euroopan unionissa nimenomaan kotitalouksille ja niin edelleen. Nämä markkinat ovat vaikuttaneet kansalaisiin ja kilpai... Okei, okay, selvä, hitaammin. Nämä markkinat vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin ja Euroopan energiayritysten kilpailukykyyn. Sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttaminen ja rajat ylittävien markkinoiden väärinkäyttö vaativat EUn laajuista integrointia ja koordinointia. Asetuksen tavoitteena on sen vuoksi varmistaa se, että energiamarkkinat toimivat hyvällä tavalla ja että taataan reilut energiahinnat kaikille energian käyttäjille. Nämä toimenpiteet, joita tässä ehdotetaan, ovat markkinoiden valvonta. Ja jotta voimme suojella markkinoita, on tärkeää, että me saamme tehokkaan valvontajärjestelmän, jonka kautta saadaan sitten hyvää, avointa ja seurattavaa informaatiota. Ja esittelijä pitää tämän hyvänä. Hän uskoo, että jotta voidaan ymmärtää täysin se, mitä markkinoilla tapahtuu, niin viraston eli ESA täytyy saada pääsy kaikkeen tärkeään informaatioon ja siihen kuuluu myös kahdenväliset sopimukset. Artikla 13 jossa on kysymys sitten näistä rikkomuksista. Artiklassa 13 ne liittyvät rikkomismenettelyyn ja niiden täytyy olla tehokkaita ja myös suhteellisia. Hän sanoi, että kun lasketaan näitä rangaistuksia, niin täytyy ottaa huomioon se, että se ei vaikuta hintoihin, koska korkeammat hinnat vaikuttavat suoraan kuluttajiin. Kolmas asia, jonka hän haluaa ottaa esiin, on Euroopan komissio, jolla on mahdollisuus tai valta antaa delegoituja säädöksiä, kort 15, 16 ja 17. Ja tässä katsotaan myös sisäpiiriinformaation ja manipulointiin. Äh, ja komissiolla on mahdollisuus äh, sitten äh, vahvistaa nämä delegoidut säädökset. Ja tässä täytyy myös sopia siitä, että käytetään näitä delegoituja säädöksiä. Ja esittelijä ehdottaakin, että kun tehdään näitä delegoituja asetuksia, niin komissio samanaikaisesti toimittaa kaikki tärkeät asiakirjat Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ja että tässä annetaan mahdollisuus pidentää määräaikaa kahdella kuukaudella. Tämä on se, mitä esittelijä halusi tänä aamuna kertoa teille. Hän ei voinut olla paikalla ja minä sen vuoksi mielelläni häntä edustan ja odotan mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Andreas. Ja sitten otamme varjoesittelijät ja Panzeri seuraavaksi SND-ryhmästä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Schwabin kautta, niin että hän veisi viestini perille. Kiitän häntä siis siitä avomielisyydestä ja yhteistyöhalusta, mitä hän on osoittanut. Hän, hän järjesti Strasbourgissa jo varjoesittelijöiden kanssa kokouksen, jossa hän antoi sitten merkittäviä suuntaviivoja, jotka näkyvät jo siellä mietinnön tekstissä. Ja arvioin tätä kovin positiivisesti tätä tekstiä. Meidän suuntautumisemme koskee nimenomaan kuluttajien suojelmista, eli on tarkoitus lisätä markkinoiden integriteettiä ja avoimuutta, ja tällä tavalla mietinnössä otetaan se esille siinä, sillä tavalla, että jos äh, sääntöjä ei noudateta, niin silloin äh, aina otetaan huomioon, minkälaista vahinkoa kuluttajille on aiheutettu. Artikla 2 on tärkeä juuri delegaatio, delegoituin säädösten kohdalla. Komission täytyy toimittaa asiakirjat parlamentille ja neuvostolle, jotta kuulemismenettely voidaan suorittaa asianmukaisesti. Minusta tämä mietintö on aivan oikealla tiellä nyt, ja tässä on oikeastaan vielä kaksi lisäkohtaa, joita pitäisi arvioida mielestäni hieman tarkemmin, jotta voitaisiin miettiä, voitaisiinko ne ottaa sinne mietintöön mukaan. Ensinnäkin kannattaisi ehkä mainita, että sanktioiden pitäisi olla periaatteessa linjassa keskenään kaikissa jäsenvaltioissa niin, ettei kävisi niin, että tulisi tällaista mielivaltaista lainsäädäntöä sen mukaan, että valittaisiin aina se sopimusmaa, missä on pienin riski saada, joutua sanktioiden kohteeksi. Ja sitten vielä ihan lopuksi toteaisin, että pitäisi tarkastella tarkemmin mikroyrityksiä, koska toisin kuin suurilla yrityksillä, niillä ei ole mikään vahva voimitteluasema, vo, anteeksi, neuvotteluasema. Ja sen takia kannattaisi sisällyttää tänne selkeä viittaus mikroyrityksiin, koska näillä markkinoilla on olemassa myöskin mikroyrityksiä, joiden asema on asianmukaisesti suojattava. Kaikesta muusta oikeastaan annankin kovin myönteisen lausuntoni tästä mietinnöstä. Kiitos. Thank you, Mr. Panzeri. Kiitoksia edustaja Pantseri. Ja sitten seuraava Aldelta. Ei taida olla paikalla, joten, joten siirrytään vihreisiin. Ei kun hetken niin, herra Ashley Fox, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Schwabia hänen esityksestään ja hän toivottavasti kiittää Rafalia tästä lausuntoluonnoksesta. Olemme iloisia siitä, että hän on keskittynyt tässä kuluttajanäkökohtiin tämän asetuksen kyseessä ollessa. Tämä valiokunta voi varmasti tuoda lisäarvoa tuohon ITRE-valiokunnan tekemään lopulliseen mietintöön. Asetuksen tarkoituksena tulisi olla markkinoiden väärinkäyttöjen vähentäminen ja hintojen järkeistäminen ja me tarvitsemme tähän eurooppalaisen lähestymistavan, koska energiamarkkinat ja energiakauppa, tuotto ja kulutus ovat nykyään rajat ylittäviä. Olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että asetuksen tulisi kattaa sekä säädellyt että ei-säädellyt markkinat ja myös OTC-kaupankäynnin. Suuri osa kaupasta tehdään pörssien ulkopuolella ja siksi myös nämä asiat on otettava tämän asetuksen piiriin. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tieto saatavissaan, myös tieto kahdenvälisistä sopimuksista EU:ssa. Meidän pitää myös varmistaa, että kuluttajat saavat sitä tietoa, jota he tarvitsevat tehdäkseen hyviä päätöksiä ja luottaakseen markkinoiden toimivuuteen. Kuluttajat ovat niitä, jotka viime kädessä kärsivät korkeammista hinnoista ja minun ryhmäni on samaa mieltä Estelian kanssa siitä, että mahdollisissa rangaistuksissa tulisi ottaa tämä huomioon. En ole oikein tehnyt vielä päätöstä tästä tarkistuksesta kahdeksan. Siinä esittelijä on poistanut osan tekstistä, jota komissio alun perin ehdotti. Ja tässä puhutaan energian tukkumarkkinoiden hyväksytyistä markkinatavoista. Itse en ole tästä vielä tehnyt päätöstä. Omasta mielestäni avoimuus on tärkeintä ja jos avoimuutta lisää, niin silloin varmasti nähdään pian, manipuloiko joku markkinoita. Puheenjohtaja, tässä olivat minun kommenttini. Kiitän esittelijä vielä kerran ja teen mielelläni hänen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä jatkossa. Thank you, Mr. Fox. Kiitoksia Foxille ja seuraava on Guesta. Herra Brenta Filidis, joka kääntää nyt takkiansa ja puhuu seuraavaksi Kreikkaa. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι η νέα πρόταση της Κομισιόν για τη διαφάνεια στην... Tämä komission uusi ehdotus avoimemmista energiamarkkinoista sisältää monia tärkeitä asioita. Keskeisintä on se, että energiatuotteiden myynti on ollut positiivista, mutta nykyinen järjestelmä järjestelmä on osoittanut myös puutteita, varsinkin mitä tulee avoimuuteen. Me olemme sitä mieltä, että on voitava tarjota kohtuullisin hinnoin laadullista energiaa kuluttajille. Ja nyt meidän täytyy sitten miettiä, millä tavalla nämä markkinat saadaan tavallaan hoidettua se, että saadaan halvempia, halvempaa energiaa ja mitä komissio tekee sen vuoksi, että näillä markkinoilla tapahtuu hyvin paljon spekulointia. Avoimuus ja seurattavuus on myös osittain heikkoa, varsinkin silloin kun toimitaan pörssien kautta. Sen vuoksi me tarvitsemme toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä väärinkäyttöä. Pelkät säännöt eivät riitä ja pörssimarkkinoiden yhteydessä meidän täytyy saada aikaan hajautettuja toimenpiteitä kuluttajien suojelemiseksi. Meidän on parannettava seurattavuutta sekä parannettava markkinoiden tehokkuutta. Tämä tarkoittaa sitten puolestaan alhaisempia hintoja. Meidän täytyy aina muistaa se, että Euroopassa markkinat ovat keskenään hyvin erilaisia. Lopuksi haluaisin vielä ottaa nämä sanktiomahdollisuudet esiin. Tässä täytyy olla tietty tasaus. Meidän täytyy muistaa, että energiasektoria määritellään ja säädellään hyvin pitkälti kansallisesti. Ja jos meillä olisi nyt sitten uusi asetus, joka poistaisi kansallisten viranomaisten säätelymahdollisuuden, se olisi askel taaksepäin energiamarkkinoiden valvonnassa. And, uh, I see that Mr. Ja näkisin, että herra Tuumassakin on nyt paikalla vihreiltä, joten pyytäisin häntä käyttämään seuraavaksi puheenvuoron. Um, thank you very much. Uh, first, Kiitoksia paljon. Ensinnäkin onnittelut herra Tsarskovskille lausunnosta. Minusta se on hyvin laadittu ja siinä keskitytään sellaisiin seikkoihin, mihin mielestäni pitäisikin keskittyä. Ja sanoisin vain, että hän toteaa siellä vahvasti, että kyseessä on ei-jäsennellyt niin pörssin ulkopuoliset, puolis, ulkopuolisesti kaupatut tuotteet. Ja tässä OTC-kaupassahan kaupankäynti on ei-standardisoitua, ja siinä tarvitaan enemmän valvontaa. Ja tietoja on lähetettävä enemmän esimerkiksi Esan kaltaisille virastoille, jotka harjoittavat valvontaa. On tärkeää todeta, että jos rangaistuksia on, niin kuluttajalle koituva vahinko on sellainen, joka täytyy ottaa huomioon, kun sanktioita määritetään. Markkinoiden manipulointi maksaa toisinaan miljoonia euroja ja ne nypitään kuluttajien taskuista ja ne menevät kaupankäyjien taskuun, sellaisten kaupankäyjien taskuun, jotka pystyvät manipuloimaan markkinoita. Ja sen takia tämä kuluttajalle koituva vahinko on otettava huomioon. Nämä ovat kaksi sellaista oikein hyvää seikkaa, jotka tässä lausunnossa otetaan esille. Ja suurimman osan lausuntaa voimme hyväksyä sellaisenaan, ja sitä me ehkä pari tarkennusta vielä spesifioidaksemme tiettyjä kohtia. Yksi asia, joka minusta on oikein hyvä, on tarkistus 18, eli siinä otetaan, luodaan yhteys ESAN ja ESMAN välillä. Hankaluuksia syntynee energiamarkkinoiden valvonnan ja rahoitusmarkkinoiden valvonnan välillä, mutta molempia tarvitaan. Tietyt yritykset ehdottelevat nyt, että meidän pitäisi ottaa vain ne mukaan tähän lainsäädäntöön, mutta erityisesti suuryritysten kohdalla tarvitaan valvontaa sen suhteen, mitä he tekevät energiamarkkinoilla. Mutta koska suuri osa tästä kaupasta käydään futuurien ja johdannaisten alalla, niin silloin kuvaan mukaan tulee myöskin rahoitusmarkkinakäyttäytyminen. Ja tietotekniikan aikakaudella näiden yritysten ei ole ollenkaan hankalaa lähettää tietoja saman samanaikaisesti Esalle kuin Esmallekin. Joten en näe, että miten tällainen byrokratian valtava lisääntymisargumentti pätisi tässä kohtaan. Emmehän me elä nyt 60-70-lukua, kun ihmiset joutuivat täyttelemään hirvittävän määrän papereita. Nykyisin kaikki tämä voidaan hoitaa hyvin standardisoidusti ja tiedot voidaan lähettää valvontavirastoille. Eli siinä mielessä kiitän tästä lausuntoluonnoksesta ja onnittelen valmistelija. Kiitos. Turmes, I see that nobody else... Kiitoksia Turmesille ja muut eivät olekaan pyytäneet puheenvuoroa, joten pyytäisin komission edustaja O'Brienia pitämään oman puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Mr. Huber, okay. Yes. Ei vaan kyseessä onkin herra Huber. So, uh, thank you very much for the report. Kiitoksia tästä lausuntoluonnoksesta ja siitä, että näitte meidän ehdotuksemme niin positiivisessa valossa. Kuuntelimme mielenkiinnolla, minkälaisia asioita teidän paperissanne nostettiin esiin ja olemme keskustelleet näistä myös ITRE-valiokunnan kanssa ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Tässä nostettiin esiin erityisen tervetulleena energiamarkkinoiden sääntelijöiden ja sääntelyviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen saatavuus. Meidän tarkoituksenamme on saada nämä tiedot saataville mahdollisimman laajasti koskien myös OTC-kaupan käyntiä, aivan kuten tässä edustaja Turmes sanoi, näistä rangaistuksista. Työryhmät ovat tunnistaneet sen, että rangaistuskäytännöissä tarvitaan parempaa harmonisointia olemme markkinoiden pääosaston kollegoidemme työtä tässä ikään kuin lainamme, lainanneet. He ovat tehneet paljon töitä tässä asiassa ja pääsee paljon eteenpäin. Ja jos olette lukeneet meidän tekstimme tarkasti, niin huomaatte, että johdantosan kohdassa 23 puhutaan näistä rangaistuksista. Ja siinä viitataan sitten myös tuohon varainhoitoasetukseen. Täällä kuultiin myös muita kiinnostavia ideoita, joita tutkimme tarkasti. Delegoidut säädökset mainittiin myös. Me haluamme noudattaa tässä yhteisymmärrystä, joka toimielinten välillä on saatu aikaan ja tämä heijastuu myös noihin johdantosan kappaleisiin. Kiitoksia vielä kerran työstänne ja näistä ehdotuksista. Sir Hubert, thank you very much. Kiitoksia herra Hubert. Ja nyt pyytäisin valmistelijan edustajaa herra Schwabia vielä päättämään keskustelun. Kiitos. Olen toki iloinen näistä positiivisista kommenteista minun esitykseen, mutta toki myös äh, tähän sisältöön. Energiasisämarkkinoille markkinoilla emme vielä ole niin pitkällä kuin missä meidän pitäisi olla ja sen vuoksi komission ehdotus on hyvä ja samaa mieltä esittelijä oli. Eli meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että me saamme energiamarkkinat toimimaan ja toimimme sitten tämän pohjalta, mitä esittelijämme on sanonut, ja sen pohjalta pystymme sitten äänestämään. Paljon muuta en tässä ikävä kyllä voi sanoa, mutta varmasti äh, varjoesittelijät tietävät enemmän. Thank you too. And the only thing... Kiitoksia myös teille. Ja sitten nyt ilmoitakin vain ta- tarkistusten jättämisajan, eli 19.4. Ja sitten annankin tässä paikkani Malcolm Harbourille, joka on saapunut paikalle. Well, can I thank Kyriakos very much for presiding over the committee uh, while I was uh, just to the hospital. Right, I've just turned my phone off now. Now I think... Um... No niin, herra Kreutzmann ei ole vissiinkään vielä täällä. Näyttää, että Turmis on valmis lähtemään. Odotellaan ja katsotaan, missä Kreutzmann luuraa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 have time to settle, and then we'll start on his item. Sitten Koisman voisi käynnistää tämän aiheen keskustelun. Good. Let's now move on to uh, the next item. No niin, seuraava kohta on tässä edessä. Meillä on täysi esityslista monipuolinen sellainen. Tässä on kulttuurivaliokunnan mietintö, joka koskee eurooppalaista elokuvaa digitaalisella aikakaudella. Ja herra Kreutzmann on suuri elokuvafani ja hän onkin siinä sitten johtohahmona. Sitten meillä on varjoesittelijät Roja Thorn ja Rova Weiler. Hän istui tuolla eilen, niin etsiskelin häntä sieltä. Ja sitten McClarkins ja Fox. Onko hänkin tässä elokuva-asiassa hyvä? Ja sitten... Ja Ruler ei myöskään ollut täällä paikalla. Hänellä on itse asiassa vuoden varjoesittelijän titteli, koska hän on ollut enemmän varjoesittelijänä kuin kukaan muu. Joten Kreutzmann seuraavaksi. Of India, yeah. Kiitos. Meillä on täällä Intian valtuuskunta paikalla ja olin heidän kanssaan. Anteeksi, että tulin myöhässä. Minä jatkan saksaksi, kun puhun elokuvien digitalisoitumista. Tässä IMKON lausuntoluonnoksessa on kysymys elokuvien digitalisoitumista ja haluan tässä painottaa, miten tärkeä elokuvasektori on innovatiivisuudenkin kautta, koska sen kautta voidaan saada aikaan myös kasvua ja työpaikkoja. Ei ole epäilystäkään siitä, että digitalisoituminen merkitsee kustannustehokasta tehokasta ja myös parempaa kulttuurin levittämistä Euroopassa. Samanaikaisesti eh, digitalisoituminen parantaa myös Euroopan elokuvan eh, kilpailukykyä maailmalla. Digitaalisen muodon eh, elokuva digitaalinen muoto ei saa kuitenkaan vaarantaa ohjelmien monimuotoisuutta ja esimerkiksi maaseutujen elokuvateattereita. Ja sen vuoksi olisi hyvä, että keskityttäisiin digitalisoitamiseen ja tuettaisiin sitä etsittäisiin myös vaihtoehtoisia rahoituslähteitä tähän digitalisoitumiseen. Se kun siirrytään digitaaliseen formaattiin, sen täytyisi tapahtua joustavalla tavalla ja kustannusten elokuvateatterille tulisi olla mahdollisimman matalat. Meidän täytyisi tukea digitalisoitumista, mutta meidän täytyy myös huomioida kilpailulainsäädäntö niin, että voidaan välttää vääristymättä elokuvamarkkinoilla. Komissiolla on komissio tulee muotoilla selkeät säännöt valtion tuista. Tällaiset yleiset suuntaviivat ovat välttämättömät digitalisoitumisen tukemiseksi. Ja mitään tiettyä formaattia ei tulee tukea erityisellä tavalla. Meidän täytyy äh, huomioida äh, sekä tekniset vaatimukset että elokuvateattereiden äh, omistajien lähtökohdat. Kansallisella tasollakin täytyisi huomioida se, että saataisiin aikaan maailmanlaajuiset standardit digitalisoitumisessa olen äh, todennut, äh, että K2 äh, muodossa on jo tällaiset tietyt isostandardit ja toivon, että me saamme kunnolliset eurooppalaiset standardit eurooppalaisille elokuvateattereille. Ja tämä on nyt vain minun informaatiotani, mutta meidän täytyy huolehtia myös siitä, että ei synny mitään tällaisia monopoleja poleja niille eh, elokuvateatterin omistajille, jotka ovat olleet ensin eh, kehittelemässä tätä digitaalisuutta. Jos nyt kuitenkin on olemassa normeja, jotka yleisesti ottaen ovat eh, hyväksyttyjä, niin silloin me voisimme niistä pitää kiinni, koska sitä kautta voisimme välttää ylimääräisiä kustannuksia. Tässä minun ehdotukseni. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Paljon kiitoksia Kreutzmannille ja sitten Rova Thank you very much. Uh, Kiitos. Ja haluaisin kiittää edustaja Kreutzmania hänen panoksestaan. Tämä aihe on minusta erittäin mielenkiintoinen ja täytyy myöntää, että tämä koskettaa minua henkilökohtaisesti, koska omassa vaalipiirissäni on paljon digitaalisia elokuvateattereita ja ne näyttävät todella muuttaneen monen ihmisen elämää, varsinkin harvaan asutuilla seuduilla. Viime vuoden syyskuussa järjestin täällä konferenssin Euroopan elokuvien digitaalisesta tulevaisuudesta ja siellä pohdittiin monia asioita, jotka on nyt otettu mukaan myös tähän lausuntoon. Haluaisin korostaa kuitenkin paria seikkaa. Minä toimin myös kulttuurivaliokunnassa ja siksi nämä kulttuuriset näkökohdat ovat minusta erittäin tärkeitä. Digitaalisen elokuvan kulttuurimerkitys on suuri. Se tarkoittaa sitä, että elokuvia on saatavilla helpommin, ne ovat halvempia. Ja silloin esimerkiksi myös oopperoita voidaan esittää elokuvateattereissa hyvinkin kaukaisilla alueilla ihan reaaliajassa – Elokuvateattereissa voidaan näyttää myös esimerkiksi jalkapallootteluita. Tai kun ensimmäinen toukokuuta paavis julistetaan pyhimykseksi, se voidaan näyttää teattereissa, koska ihmiset ovat kiinnostuneita näkemään tämän, kaikki eivät mahdu paikalle. Tällä on myös sosiaalisia merkityksiä, koska digitaalisista elokuvateattereista tulee tärkeitä tapaamispaikkoja Uh, joissa voi nyt tapahtua monenlaista, jos yleensä paikkakunnalla ei tällaisia tapahtumia kovin paljon järjestetä. Siksi meidän tulee luoda puitekehys, jolla tuetaan elokuvateattereita taloudellisesti. Se kyllä maksaa itsensä takaisin. Ja haluaisin lisätä vielä yhden asian tähän lausuntoon ja se on se, että me kaikki tunnemme tämän mediaohjelman, nyt komissio laatii uutta mediaohjelmaa vuoteen 2013 asti ja monet ovat varmasti kuulleet, että elokuva-ala on huolissaan, koska huhutaan, että ohjelman resursseja vähennetään. Ehkä meidän tulisi mainita tämä asia myös tässä lausunnossa. Mainita, että tuemme tämän mediaohjelman vahvistamista, koska se sitten tukee myös pienten elokuvateattereiden kehittämistä, pieniä elokuvatuotantoja ja digitaalisia teattereita. Kiitos. Um, niin, en ollutkaan tiennyt, että meillä on tällaisia asiantuntijoita joukossamme. No sitten Rova Vaila. Kiitos. Minä en ole mikään oikea asiantuntija, paitsi että olen elokuva äh, fani. Mielestäni edustaja Kreutzmannin lausunto on hyvä perusta meidän keskustelullemme, mutta olisin asettanut hieman eri painopisteet. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että meidän tulisi meidän valiokunnassamme, eikä jättää tätä pelkästään kulttuurivaliokunnalle, myös puhua tästä kulttuurin monimuotoisuudesta ja tärkeydestä yhteiskunnalle. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö nämä suuret taloudelliset hyödyt, mitä filmiteollisuus, elokuvateollisuus merkitsee kasvulle, että en, ettenkö sitä näkisi. Mutta herra Kreutzmann, te olette puhuneet näistä uhanalaisista vastaa maantieteellisistä alueista. Mitä uhanalaisia, mille uhanalaisia? Tämä on hieman omituinen. Minä aavistelen, mitä te tarkoitatte. Tarkoitatte maaseutua varmaankin tai harvaan asuttuja alueita, mutta ei ainoastaan maaseudulla, vaan myös suurkaupungeissa on tällaisia yksi, aika yksipuolista elokuvatarjontaa tarjontaa ja ne eivät välttämättä kykene ähm, siirtymään digitalisoitumiseen, joten meidän täytyisi ottaa huomioon myös niin kutsutut äh, elokuvateattereiden äh, pienet äh, yrittäjät, eli nämä ihan pienet pienet elokuvateatterit, joille digitaalisaikaan siirtyminen on lähes mahdotonta. Ja nimenomaan nämä pikkuelokuvateatterithan esittävät eurooppalaisia elokuvia. Eli kun me puhumme kilpailukyvystä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että eurooppalaisella eh, elokuvalla eh, olisi myös eh, kilpailuasema amerikkalaisia ja aasialaisia elokuvia vastaan. Ja että tätä kilpailuasetelmaa meidän täytyisi tukea. Sitten te sanotte, että haluatte siirtymäkauden pitää mahdollisimman lyhyenä. En nyt taas oikein ymmärrä, mitä te tarkoitatte. Ja kohdassa neljä, tähän minä tulen tekemään tarkistuksen. Meidän tulisi viitata hyvin selkeästi EFRAan sen vuoksi, että meillä on rakennerahastot ja EFRAsta me emme tiedä, mitä tapahtuu. EFRA oli kuitenkin erittäin tärkeä rakennuskivi näille pienille kulttuurin tuottajille. Eli okei, okay, suuntaviivat valtion tuelle selvä, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että myös EFRAN menestystarina tulee esiin. Numero kuusi on tärkeä, olen samaa mieltä siitä, että standardien täytyy olla kunnossa. Se tulee olemaan järkevää eurooppalaiselle elokuvateollisuudelle että kolmella eh, elokuvia tuottavalla alueella ei ole kolmea eri standardia. Eli siis muutama muutos tähän, niin sitten eh, voimme antaa kulttuurivaliokunnalle sisällöllisesti hyvän lausunnon. Thank you very much. Paljon kiitoksia. No sitten, herra Fox, haluaisitteko puhua Rouva McLaakinin puolesta? And, and on behalf... Kiitoksia puheenjohtaja McClarkinin puolesta haluaisin kiittää herra Kreutzmania hänen tekemästään työstä tämän lausunnon parissa. Ja erityisesti ECR-ryhmä korostaa nyt hieman eri asioita kuin Rova Weiler omassa puheenvuorossaan. Hän mainitsi kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tai sosiaaliset näkökohdat. No sitä vartenhan kulttuurivaliokunta on olemassa ja meidän kontribuutiommehan pitäisi sitten taas kohdistua sinne sisämarkkinoihin ja kuluttajien suojaan on aina olemassa vaara, että silloin kun joku brändetään kulttuurisesti arvokkaaksi, niin sitä käytetään, käytetään kansallisissa hallituksissa tekosyynä valtion tuen syytämiseksi. Ja se tarkoittaa myöskin, että veronmaksajat joutuvat siinä maksuvelvollisiksi. Ja siksi puuttuisin kohtaan neljä tuossa lausunnossa. Minusta Euroopan unionin pitäisi pysyä poissa elokuvan tukemisesta ja tällaisista asioista. Se on paras jättää kansallisvaltioille. Ja komission rooli pitäisi olla se, että se laatii suuntaviivat, kuten Kreutzmann ehdottaa. Itse asiassa mitä vähemmän EU tekee tässä, tällä alalla, sen parempi, koska meidän täytyy varmistaa, että markkinat ovat teknologianeutraalit ja tuki on mahdollisimman vähän ja vetäytyä syrjään. Ja uskon, että Kreutzmannin työ tässä kappaleessa neljä on erityisen oikeasuuntaista. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Ja nyt sitten Franz Viridis, haluatteko sanoa jotain? Okay. Anyone else want to... Uh, uh, Mrs. Tun, did you... Ja sitten Rova Tun, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? I'm sorry, but in this field... En haluaisi erottaa toisistaan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia seikkoja. Tässä puhuttiin näistä vaarassa olevissa, olevista alueista, mutta ehkä tässä tarkoitetaan maaseutualueita tai, tai muutoin tällaisia kaukaisia alueita mutta jos talous ei kohene, niin silloin sosiaaliset verkostot eivät rakennu, kulttuuri, kulttuuritapahtumia ei järjestetä eikä, eikä talous lähde siitä kohenemaan. Monissa paikoissa talouskehitys riippuu kulttuurista ja investoinneista kulttuuriin. Investoinnit kulttuuriin ovat myös investointeja talouteen. Tämä ihan tutkimuksien, tutkimuksiin on todistettu tällaiset investoinnit tekevät näistä paikoista houkuttelevampia ihmisille. Silloin talouskasvu nopeutuu ja toivottavasti otat tämän huomioon omassa lausunnossanne. Se muuttaa myös kehityksen luonnetta. Good. Um, just perhaps a comment from me. Ehkä oma kommenttini varjoesittelijänä ja koska olen nyt seurannut tätä digitaalista kehitystä, niin täytyy sanoa, että Kreutzmannin pointti standardisoinnista on erittäin merkittävä minun mielestäni. Se kuuluu itse asiassa meidän laajaan standardipolitiikan alaamme. Ja standardisoinnin kulut itse asiassa vähenevät, laskevat koko ajan. No niin, siellä tapahtuu jotakin viereisellä penkillä. Rova Korhonen on apulaispuheenjohtajana siellä terävänä paikalla. Te siellä näköjään kierrätätte hieman. The cost of things like, um, Näemme, että elokuvaprojektorien hinta laskee ihan automaattisesti. Ja tietysti on selkeä korrelaatio tuotantovolyymin ja teknologian saatavuuden välillä. Ja Kreutzmann mielestäni mainitseekin täällä, että seuraava teknologian vaihe on se, että siirrytään kolmeulotteiseen digitaaliseen elokuvaan ja mietitäänpä sitä potentiaalia, mikä siellä on. Ja kun ihmiset tottuvat hyvin korkealaatuiseen TV-kuvaan, laajaan, isoon TV-kuvaan, ja lähetysten hinnat laskevat ja niitä on enemmän saatavissa, niin on aikamoinen kokemus, kun menee elokuvaan ja siellä on hirvittävän iso elokuvakangas ja 3D lähetys tai 3D-teknologia käytössä, niin se onkin aikamoinen muutos. Ja sitten elokuvan saatavuus tai kattavuus eri alueilla on merkittävää myös, mutta että kun mietitään televisiotyyppistä teknologiaa, niin sillä pystytään näyttämään elokuvia pienillekin yleisölle eh, kohtuuhintaan. hintaan. Esimerkiksi kotielokuvateknologia on käytettävissä myös, myös syrjäisillä maaseutualueilla ja sopii pienemmille yleisöille. Ja sitten jos mietitään liikkuvaa elokuvaa, jo, on liikkuvia elokuvan näyttäjiä, jossa se on hyvin suosittua. Esimerkiksi kesäaikaan voidaan näyttää erinäisissä syrjäisissäkin paikoissa pienemmille yleisöille elokuvia tarpeen mukaan. Eli digitaaliteknologian evoluutio tulee tarjoamaan meille monimuotoisempaa tarjo- tarjontaa ja monimuotoisemmat markkinat ja ihmisille myöskin mahdollisuuden toimia pienemmässä mittakaavassa korkealaatuisin välinein. Joten olisin sitä mieltä, että pitäisi olla ikään kuin hieman varovaisia, ettei hirvittävän raskaita ratkaisuja tai suuria ratkaisuja tai tällaisia dramaattisia ratkaisuja tehdä, vaan seuraillaan tilanteen kehitystä kaikessa rauhassa. No nyt luulisin, että herra Sotseros on komissiolta paikalla, joten taidan antaa hänelle puheenvuoron tässä vaiheessa. Tehän olette tästä asiasta vastuussa ja sitten annan vielä Kreutzmannille esittelijänne puheenvuoron tai valmistelijalle puheenvuoron. Um, the commission would like to, to thank the, the rapporteur and... Niin, Kiittäisin imkovalikuntaa ja esittelijä tai valmistelijaa tästä myönteisestä lähestymistavasta ja hyödyllisistä ehdotuksista. Olemme täysin samalla linjalla myöskin komissiossa ja varmaankin kulttuurivaliokunnassa ne ovat vauhdittamassa työtä. Ihan pari minuuttia käyttäisin kertoakseni, mitä tapahtuu komissiossa. Komissio on valmis käynnistämään digitalisaatiota tukevan uuden ohjelman ihan tulevina viikkoina. Media 2007 ohjelman uudet ehdotukset julkistetaan tässä tulevina viikkoina ja olemme varanneet kaksi miljoonaa vuotta tälle vuodelle tämän uuden ohjelman puitteissa. Ja ihmisten huolenaiheet elokuvateollisuudessa, jotka koskevat mahdollista mediaohjelman kutistamista, niin sanoisin siihen, että näin ei tule tapahtumaan. Varoja ei olla leikkaamassa. Komissio on ilmaissut jo puheenjohtajansa Baroson kautta sen, että se ei aio pelkästään pitää mediaa elossa, vaan jopa vahvistaa sitä tulevaisuudessa. Kiitoksia paljon. Uh, thank you. Uh, thank you Kiitoksia paljon puhujille. Ja sitten edustaja Kreutzmann, haluaisitteko vielä, käy, että käyn läpi aikataulun, mikä täällä on edessäni, ja sitten voitte vetää keskustelun yhteen. Niin meillä on jo teidän luonnoksemme tässä ja sitten tarkistusten jättämisen määrä aika on 5.5. ja sitten valiokunnan äänestys on 25. päivä ja kulttuurivaliokunta äänestää 15.6. Herra on siellä esittelijänä sitten heinäkuun täysistunnossa on lopullinen äänestys. Joten haluaisitteko vetää vielä yhteen esitetyt asiat? Anregung. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikista huomioista. Ongelmahan on se, mikä on kaikilla, eli se, että että on tietty määrä rivejä ja lyöntejä, mitä tähän lausuntoon saa laittaa, ja sen vuoksi on hyvin vähän, mitä voi tarkistuksia mukaan ottaa. Ja Barbara Weilerille kertoi, että englanniksi sanotaan rural, rural areas, eli maaseutualueet. Eli me olemme yrittäneet esimerkiksi Railan Falsissa aina auttamaan maaseudun elokuvateattereita. Oli tällainen, se oli tällainen äh, projekti Viini ja elokuva. Ja sen vuoksi tiedän, että todellakin on panostettu tähän ja sen vuoksi äh, koko tämä kysymys siitä, että millä tavalla voidaan tukea myös digitalisoitumista. Sitten äh, herra Foxille, millä tavalla me rahoitamme tämän digitalisoitumisen, voimmeko käyttää tietynlaisia maksuja mutta se on mielenkiintoista vain suurissa kaupungeissa, suurissa elokuvateattereissa. Ja sen vuoksi me haluaisimme myös maaseudulla tukea tätä digitalisoitumista. Ja tehän jo sanoitte, että voidaan tehdä paljon muutakin elokuvateatterissa, suuria muita tapahtumia, jotka ovat mahdollisia digitalisoitumisen jälkeen. Ja standardit ovat tärkeät, että ei ole erilaisia standardeja, mutta me haluamme kuitenkin avoimet markkinat eikä mitään tiettyjä normeja. Ja me haluamme, että paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus maaseutua tukea jatkossakin. Ei tähän suuria rahoja välttämättä tarvita. Ja kuten puheenjohtajakin sanoi, niin tulevaisuus on tärkeää ja sen vuoksi, kun ajatellaan vaikka 3Dtä, niin ähm, digitalisoiminen on tärkeää. Odotan mielenkiinnolla ja ilolla äh, tarkistuksia. Olen iloinen, että komissiokin pitää tätä tärkeänä ja kiitokset kaikille puheenvuoroista. Well, thank you very much. No niin, kiitoksia paljon, herra Kreutzmann. No niin, meillä on webstreamin käytössä tänään, ei varmaankaan 3D-versiona, mutta joskus tulevaisuudessa sitten, joten tervetuloa kaikille tänne paikalle. Nyt sitten ehdottaisin, että äänestykset alkaisivat tarkasti kello 10. Ihan odotellaan sen aikaa, että kaikki pääsevät paikoilleen ja aloitetaan sitten kello 10. Minulla on sitten lukuisia ilmoituksia siinä vielä tehtävänä ennen äänestystä. Uh, well, can I, um, can I welcome everybody who's, um, who's joined us for the vote? No niin, sitten pyytäisin teitä tulemaan paikalle äänestystä varten. Saisimmeko hieman hiljaisuutta, jos te siellä vielä järjestelette äänestyslistojanne, niin tehkää se ulkopuolella, koska täällä on aika meluisaa. Niin ennen kuin aloitetaan äänestys, niin kun täällä nyt on väkeä paikalla, niin tekisin muutaman ilmoituksen erityisesti koordinaattoreiden kokouksesta eilen kertoisin. Mutta vielä ennen sitä kertoisin teille, että jotkut kuulittekin eilen tämän jo, mutta sanoisin, että valiokunnan puolesta. Saisimmeko nyt hieman hiljaisuutta? Please. This is a very small... Kiitos, tämä on pieni huone, joten jos haluatte käydä lisäkeskusteluja, niin menkää, menkää ulkopuolelle. Tässä on matala katto ja täällä melutaso kasvaa helposti. Maanantaina tapasin neljä ministeriä Norjan hallituksesta, talous- ja teollisuusministerin, joka on sisämarkkina-asioista vastuussa, ja olin mukana myös yhteisparlamentaarisessa valiokunnassa Euroopan talousalueesta, ja haluaisin kertoa jäsenille nyt että työ, jota olemme tehneet sisämarkkina-alalla norjalaisten parlamentaarikkojen, ministerien ja muiden sidosryhmien kanssa, on saanut kovasti huomiota ja sitä on kovasti arvostettu Norjassa. Ja Norjan hallitus kokee, että on kovasti hyödyksi se, että tämä sisämarkkinavaliokunta on tietoinen siitä seikasta, että Norja on hyvin vahva sisämarkkinakumppani. Haluaisin, että tietäisitte tämän, koska varmaankin haluaisitte tietää, kuinka asia, asioita edistetään. Ja erityisesti Ratskovski, joka ei ole nyt täällä paikalla tänään, koska hän on vielä tuolla Spitsburgissa kokouksen loppuosassa mukana. En päässyt itse sinne paikalle, koska olen täällä nyt sitten äänestystä vetämässä, mutta hän on todellakin kaikkein Euroopan unionin kaikkein pohjoisimmassa osassa keskustelemassa sisämarkkinoista Rova Steinerin puolesta, joka on hyvin aktiivinen jäsen tässä asiassa myös. Olen kutsunut norjalaiset, no, norjalaisen teollisuusministerin herra Gisken täällä Brysselin vierailullaan tänne valiokuntaan vastaamaan kysymyksiin. Hän varmasti haluaisi mielellään puhua teidän kanssa suoraan ja toivon, että arvostatte tätä ajatusta. Eli tämä vierailuohjelmasta, no sitten koordinaattoreiden päätöksistä eilen ottaisin tästä pääasiat esille vain. Jäsenet saavat tietysti kirjallisen kopion lopullisista päätöksistä aikanaan. Me määräsimme lukuisia mietintöjä tai itse asiassa lainsäädäntölausunto Ekon valiokunnalle, joka koskee yhteisestä yhtiöveroperustasta. No se on päivän pisin otsikko. Ja se menee ALDE-ryhmälle. Ja sitten tärkeä uusi ehdotus, johon viittasimme parlamentista, joka koskee luottosopimuksista Eli asuntolainadirektiivi lyhyesti sanottuna. Se tehdään tiivistetyssä yhteistyössä Ekon valiokunnan kanssa kuluttaja-aspekteihin liittyen. Ja se tehdään yhdessä EPP-ryhmän kanssa. Ja sitten vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Se on lausunto, joka on tiivistetyssä yhteistyössä oikeusasianvaliokunnan kanssa ja ALDE hoitaa sitä ja sitten yhdenmukainen Euroopan lähestymistapa joukkokanteisiin liittyen. Tämä tehdään yhdessä oikeusasian ja Ekon valiokunnan kanssa ja SND huolehtii siitä ja sitten ALVn tulevaisuudesta huolehtii EPP ja eurooppalainen urheilun ulottuvuus on myös EPPn heiniä. Joten nämä olivat pääasiat. Koordinaattorit sopivat myöskin alustavasta kuulemisohjelmasta. Meillä on paljon työtä edessämme, mutta kaikkein tärkein on julkisia hankintoja koskeva kuuleminen, jossa meidän ahkera työtelijäs jäsenemme Ruler on mukana ja 24.5. tämä kuuleminen tapahtuu. Sitten kolme muuta kuulemista koskevat palveludirektiiviä, sitten online uhkapeliä, veikkausta ja sitten sisämarkkinat ja tulliasiat on kolmas aihe. Sitten meillä on delegaatio, joka käy vierailulla Puolassa 17. ja viidettä. Meillä on oikein hyvä tuki Puolan kollegoilta tässä asiassa, mutta pari muutakin maata sinne mahtuisi mukaan, eli pari muuta jäsentä. Ja sitten vielä kaksi lisäasia ensinnäkin. Komitologiasta sovimme, että emme vastustaisi kahta tärkeää direktiiviä. Ensimmäinen koskee moottoriajoneuvojen tyyppi hyväksyntää, mutta haluaisin kiinnittää julkisesti huomiotaan erityisesti siihen, että komissio on nyt sopinut ikkuna luukkujen turvallisuusvaatimuksista sopimukseen. Ja tämä on tärkeää koskien erityisesti nuoria, pieniä lapsia. Ja tämä on nyt sitten hyväksytty, eli eurooppalaisia standardeja on, tai nämä turvallisuusstandardeja on noudatettava Euroopan ikkunaluukkualalla. Ja koordinaattorit sopivat myös, että me aloittaisimme neuvottelut neuvoston kanssa, jolla yritetään saada aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä sopimus kuluttaja-asioista. Ja sitten viime eilen illalla kävimme esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa kokouksen aiheesta ja uskoakseni pääsimme hyvään suuntaan sen suhteen, että saataisiin ratkaisu aikaiseksi. Ja valiokunta on hahmotellut neuvottelustrategian ja neuvottelut jatkuvat tässä tulevina viikkoina. Sitten meillä on ollut myös epämuodollinen trilogi tekstiilien merkinnöistä. Herra Mandersin mietintö on siinä kyseessä, jolle me edistyneet, tai edistyimme siinäkin eilen illalla merkittävästi, mutta lopullinen päätös asiasta vielä puuttuu. Joten siinäpä asioita koskevat päätökset, olisiko teillä nyt kysyttävää? Ei, no siirrytään sitten äänestämiseen. Eli meillä on aikamoinen lausuntosuma edessämme. Ensimmäinen koskee Enville annettavaa lausuntoa joka koskee asetuksen muutamisesta siltä osin, kun kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa. Siinä valmistelija on Tarabella. Haluatteko sanoa muutaman sanan ennen kuin äänestämme? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin muutamalla sanalla kiittää valiokunnan jäseniä ja, ja Julia Varnaita hänen työstään tässä asiassa. Olemme tehneet yhteistyötä hyvin rakentavassa hengessä ja myös varjoesittelijöitä Kreutzmann ja Fox ja Ryylää. Me olemme tehneet työtä hyvässä hengessä. Puhuisin neljästä asiasta, jos sallitte. Ensinnäkin pääsimme sopimukseen pesuaineiden tuotemerkinnöistä – ja sitten kolme tarkistusta. 26 liittyy tähän greenwashing-asiaan, eli ympäristönäkökohtiin. Ja sitten tarkistus 33 käsittelee fosfaattikieltoa ja tätä tarkistusta tukivat monet poliittiset ryhmät ja se tehtiin yhteistyössä. Päästiin tuohon 0,5 grammaan. Ja siihen liittyy myös tämä fosfaattiasia, niiden poistaminen kokonaan. Jotkut maat, kuten Ranska, ovat jo tähän lähteneet, tehneet sitä vuodesta 2007. Sitten myös astianpesukoneissa käytettävät pesuaineet. Tästä edustaja Rullella oli hyviä näkökohtia. Kiellettäisiin siis äh, fosfaattien käyttö näissä pesuaineissa. Tässäkin kohdassa oltiin suunnilleen yksimielisiä, ei aivan täysin tuona, tuossa takarajaksi tulisi 2014 ja komissio päättää sitten, kielletäänkö ne tulevaisuudessa, mutta nyt vaihtoehtojakaan ei oikein ole, varsinkaan tyydyttäviä vaihtoehtoja, joten siksi jos ne nyt kielletään, niin silloin pesuveden lämpötilaa pitäisi, pitäisi nostaa ja veden kovuus lisääntyisi ja ympäristövaikutukset olisivat vakavat. Tässä puheenjohtaja minun kommenttini ennen äänestystä. Uh, thank you very much, Mr. Tarabella. Paljon kiitoksia Tarabellalle. Ja sitten siirrytään välittömästi äänestykseen. Eli tarkastetaan nyt vielä nuo numerot. Toivottavasti ei kortteja tarvitse käyttää, mutta käytämme sitä vain silloin, jos on todella tiukka äänestystulos. Rovaslavia ja Gebhard voivat sitten ilmoittaa minulle riittävän varhaisessa vaiheessa, jos tarvitsee tarkastaa sähköisesti. Eli tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytään helpostikin. Artikla 2, tarkistus 4, esittelijän tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. 24 tarkistus Kreutzmannilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään artiklaan 4a, suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kuutonen putoaa pois, eli 25. Tämähän riippuu myöhemmästä äänestyksestä, eli 26, jossa on esittelen suullinen tarkastus puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 7 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten artikla 14, tarkistus 27 on vedetty pois, joten tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 28 ruulerilta puolesta vastaan hylätty. Niinpä siirrytään tarkistukseen 29 ja se on kohta kohdalta äänestys, joten sieltä se löytyy esityslistasta. Ensimmäinen osa äänestetään nyt. Ei, kun se onkin vedetty pois. Eli mennään suoraan kakkososaan puolesta vastaan hyväksytty. Ja niinpä siirrytään tarkistuksesta 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5. Siinä on suullinen tarkastus puolesta vastaan hyväksytty. Ja liitteet seuraavaksi 32 ruulelta. Pu- puol- anteeksi, nyt äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se hylätään. Ja sitten mennään äh, tarkastuksen 33 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1 liitteestä 7 puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi suoraan johdantosan kappaleisiin, eli ykkösjohdantosan kappale ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta, tarkistus 14 siis, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan se hylätään. 16. Siinä on suullinen tarkastus puolesta vastaan hyväksytty. 17. Ruulelta puolesta vastaan hylätään. 18 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. 19 ruulelta puolesta vastaan hylätään. Tarkistus 20 Foxilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 21 puolesta vastaan. Sekin hyväksytään. Kolmonen esittelijältä puolesta vastaan ja hyväksytty. Ja 22 puolesta vastaan ja sekin hyväksytään. Ja nyt otetaan sähköinen tarkastus vielä viimeisestä äänestyksestä koko asiakirjasta, joten äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytään 32 puolesta, kolme vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut Tarabellalle. We now move to, um... Sitten siirrytään seuraavaan, joka koskee luototakuuohjelmaa ja Ouva Roitava on siellä esittelijänä. Haluaisiko hän käyttää puheenvuoron ja esitellä asian ennen kuin äänestetään. Olkaa hyvä. Já bych chtěla samozřejmě poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Navrženo bylo 80. Niin, äh, tässä äh, oli muutama tarkistus, joiden pohjaan äh, kompromisseja, koska minusta on tärkeää, että tämä lausunto saisi vahvan tuen. Meillä on 14 kompromissitarkistusta ja yksi suullinen tarkistus. Ja tätä kautta kykenemme parantamaan äh, kuluttajien äh, asemaa ja luottamusta äh, rahoitusmarkkinoihin. En usko, että tässä nyt on aikaa selittää näiden kompromissien sisältöä, mutta oli miten oli, niin haluaisin todeta, että viimeisen päivän aikana tuli sitten vielä tarkistuksia sosiaalidemokraateilta, ja niitä meillä ei nyt ole paperissamme, ja edustaja äh, Gebhardt äh, voi sitä selittää. Kysymys on äh, kompromissitarkistuksesta numero 14. Shall we perhaps discuss that when we get to... Ehkä keskustellaan siitä sitten, kun päästään äänestykseen. Pyydetään Rova Gebhardtia tulemaan tänne sisälle Eli äänestetään. Seuraavaksi lähdetään tarkistuksesta 4, artiklan 2 puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemäinen on vedetty pois, joten 41 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kahdeksainen vastaava osa, joka tuolla listassa näkyy puolesta vastaan hyväksytty ja toinen osa on vedetty pois. Sitten kompromissi, tarkistus ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Ja niinpä mennään artiklaan 45. Siinä on surullinen tarkastus esittelijältä. Se löytyy sieltä esityslistalta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 10 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 46 puolesta, eikö Steinerilta vastaan hyväksytty. Ja sitten päästään kompromissitarkistukseen kaksi ja vastaavaan johdantosan kappaleeseen, joka on kompromissiehdotus 11 puolesta vastaan. Ja selvästi menee läpi se. Joten Tarkastus 14, ne, 40 rouva Stylerilta äänestys alkaa. The vote is open on 49. Ja sitten 49. Äänestys käynnistyy, äänestys päättyy. Hylätty 26 vastaan ja 10 puolesta. No sitten tarkistus 50 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus kolmonen puolesta vastaan sekin hyväksytään sitten suoraan tarkistus 59 puolesta vastaan hylätty. Ja 60 puolesta, ei vaan se onkin vedetty pois, anteeksi. Eli tarkistus 61 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Ja sitten, niin hetkinen, Rova Gebhardt kompromissitarkastuksesta 14, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä on siis tämä suullinen tarkistus, josta edustaja Roittava puhui. Tässä muutoksessa on kysymys tästä viimeisestä osasta, jossa korvataan credit institutions to operate in different brands. Eli tässä on vain muutettu tätä selkeämmäksi niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kysymys. Tämä aikaisempi muotoilu oli enemmän sellainen, että se oli tulkinnan varainen. Me olemme tästä sopineet edustaja Roitovan kanssa ja uskoakseni muutkin ryhmät voivat olla tästä samaa mieltä. Näin ainakin on sovittu. Uh, so this is, um, an all... Eli tämä on suullinen tarkastus. Eli onko se siellä äänestyslistalla? Se on ihan siellä viimeisellä sivulla äänestyslistassa ja siinä sanotaan, että, ja luen sen täältä ihan tarkastaakseni, luottolaitokset jäsenvaltiossa, jotka soveltavat tätä sääntöä, eivät voi soveltaa tätä tytäryhtiöihinsä, jotka eivät salli eh, luottolaitosten soveltavan sitä sellaisiin luottolaitos, jotka toimivat eri haara, haara toimistona. Sopiiko tämä teille? Eli kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten mennään kompromissi neloseen puolesta vastaan hyväksytty. Ja niinpä siirrytään jaa. Luulisin, että tarkastus 15 on vedetty pois, joten mennään tarkistukseen 64 Stylerilta. Äänestys käynnistyy. Äänestys on käynnissä 64. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 65 puolesta vastaan hylätty. Ja 66 puolesta vastaan myös hylätty. Sitten artikla 9 ja tarkistus 67 puolesta. Käynnistetään äänestys 67. Se on Schwabin tarkistus. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta ja 15 vastaan. Sitten tarkistus 16, se on, sitten siitä ei äänestetä, siis mennään 68 puolesta. 68 äänestys käynnistyy sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 17 vastaan. 69 ei äänestetä, se on vain kielellinen muutos. Tarkistus 70. Äänestys käynnistyy 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 17. Vastaava osa. Äänestys käynnistyy sähköisesti 17. Osa 1. Äänestys päättyy. Sekin hyväksytään. 17. Osa 2 kuuluu jo tuohon kompromissin piiriin, eli mennään tarkastukseen 18 roitavalta. Se äänestetään myös sähköisesti. Äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkastus 71 Schwabilta. Äänestys käynnistyy sähköisesti. Äänestys päättyy. Sekin hyväksytään. Ja sitten tarkastus 19 esittelijältä Roitovalta. Äänestys käynnistyy sähköisesti 19. Äänestys päättyy ja myös hyväksytään. Sitten kompromissitarkastus kuutonen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 21 roitovalta. 21 roitovalta. Rova Gebhardt, olkaa hyvä. Äh, bitten wir um Me pyydämme tässä kohta kohdalta äänestystä. Näin on myös sovittu ryhmien kesken. Toinen, toinen osa alkaa lauseella ja siinä tapauksessa pitäisi olla mahdollisuus vetää talletuksensa pois ilman mitään sanktioita. Eli siis tästä osasta haluamme haluamme kohta kohdalta äänestyksen. Me vastustamme ensimmäisessä osassa tätä sufficient, tar- riittävä. Me emme hyväksy sitä, mutta toista osaa me kannatamme. Hey, um, technically... No niin, teknisesti ottaen sosiaalidemokraatit eivät esittäneet ehdotustaan määräaikaan mennessä, mutta jos jäsenille sopii, niin voin hyväksyä tämän ehdotuksen, joten äänestetään nyt koko tekstistä paitsi sanasta sufficient ja siitä sitten äänestetään sen jälkeen. Eli ensimmäinen osa ilman sufficient sanaa puolesta. Eli tämä on nyt koko teksti kyseessä sähköisesti koko tekstistä ilman sanaa sufficient. Uh, the vote. Äänestys päättyy. Hieman hidasta äänestelyä tänä aamuna. No, hyväksytään. Joten nyt äänestetään sanasta sufficient, riittävä. Sorry, no, the word... I split it the... No, we're... Niin meidän pitäisi nyt äänestää sitä sufficient-sanasta. No, joka tapauksessa läpi se meni. Äänestys käynnistyy nyt sanasta sufficient. Onko se riittävää vai eikö se ole riittävää? Sufficient vai ei? Äänestys käynnistyy. That vote is closed. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty sekin. No sitten kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan sekin hyväksytään. Ja sitten tarkistus 76 Stylerilta puolesta vastaan hyväksytään. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten liitteet Tarkistus 26 esittelijältä. Äänestys käynnistyy sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 esittelijältä ja äänestys jälleen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 77 jää pois. Tarkistus 30 ei äänestetä sen sijaan 78 Stylerilta vastaava osa puolesta vastaan hyväksytty. 78 kakkososa jää pois, eli sitten 31 roitavalta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. 33 roitovalta puolesta vastaan hyväksytty. 34 roitovalta puolesta vastaan hyväksytty. 82 jää pois. 35 Stylerilta puolesta vastaan hyväksytty. Ykkönen Roitovalta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkastus 9 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 10 selvästi menee läpi. Eli sitten 32 johdantosan kappale, tarkistus 5. Äänestys käynnistyy sähköisesti viitosesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa kuutosesta sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin ikään. Ja sitten vielä lopuksi tarkistuksista 39 Schmidtilistä puolesta vastaan ja sekin hyväksytään. Eli nyt siirrytään sitten loppuäänestykseen, joka tapahtuu sähköisesti ihan vain kirjanpitoa varten eli äänestys koko asiakirjasta alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, nolla vastaan ja kolme tyhjää. Kiitoksia paljon Roitovalle. Děkovat Haluaisin kiittää avustajaani. Hän oli mahtava. Right. Um, we move on now. No niin, siirrytään sitten minun ö, lausuntoihini. Johdan tässä puhetta samalla, kun esittelen nämä, jos se sopii teille. Ihan lyhyesti, jos tarkistuksia käytäisiin läpi, niin haluaisin kiittää varjoesittelijöitäni erittäin kovasti tässä, koska hyväksyin suurimman osan heidän tekemistään tarkistuksista, koska ne lisäsivät lausuntoni arvoa. Muutamalla alalla olin hieman eri mieltä, mutta saimme lukuisia kompromissitarkistuksia aikaiseksi. Kaikki eivät ole ihan sataprosenttisen tyytyväisiä niihin, mutta toivon, että kaikki tukisivat tätä lausuntoa. Mennään siis suuremmitta puheitta suoraan äänestykseen. Eli tarkistus yksi Grehiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja niinpä mennään tarkistukseen nelos, nelonen Korholalta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 Weiskerperiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkistus 11 puolesta vastaan. Ja siitä tuleekin uusi kappale, näin sovittiin De Camposin kanssa. kompromissi tarkistus kolmonen puolesta, hyväksytty. Ja sitten 13 puolesta vastaan, hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15. Äänestys käynnistyy sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 Grefiltä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty 19 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten ihan huomattaisin, että äh, olen samaa mitä siitä, että se siirretään kappaleeseen kolme. Sitten Korholalta 20 puolesta vastaan hyväksytty ja 21 Vaiskerpeliltä puolesta vastaan hyväksytty. 22, siinä on suullinen tarkastus, joka näkyy siellä äänestyslistassanne puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 jää pois. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. Hyvä. Kiitoksia paljon varjoesittelijöille. Ja nyt sitten äänestän, äänestetään koko tekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Paljon kiitoksia vakuuttavasta tuestanne. Olen iloinen. No niin, sitten täytyy puolustaa tätä lausuntoa tuolla teollisuusasioiden valiokunnassa. Sitten siirrytään toiseen mietintöön, joka koskee Eurooppa 2020 kauppapolitiikka mietintöä. No, joitakin tarkistuksia en pystynyt hyväksymään. Poliittista epäsopua siinä oli, mutta toivottavasti kompromisseista saatiin riittävän laaja yhteisymmärrys aikaiseksi. Ja luulenpa, että niin, tiedän, että Vihreät haluavat esittää suullisen tarkastuksen, mutta se riippuu siitä, hyväksyvätkö muut puolueryhmät sen. Minua ihmetytti se, että äänestyslistassa Ulle Schmidtin tarkistus, joka on yksi Aassa Andelaisen painottaa, miten tärkeää on, ja kannattaa sitä, että pyritään poistamaan esteitä sisämarkkinoilla. Öö, mihinkä kohtaan tämä kuuluu? No en ole ollenkaan sitä vastaan, mutta muistuttaisin, että tämä mietintö koski kauppapolitiikkaa 2020 vuodesta ja tämä koskee ulkoista kauppaa ja komissio lähesti sen meille. Ja minä olen sitä mieltä, että lausuntojen pitäisi olla lausuntoja, jotka liittyvät aiheeseen, josta lausunto annetaan. niin olen täysin samoilla linjoilla herra Schmitzin tuntemusten kanssa, mutta hän oikeastaan sanoi vain sen, mikä on ihan itsestään selvää. Minun mielestäni mehän puhumme tässä nyt 2020 strategiasta, eli herra Schmidt, jos hän olisi halunnut vetää sen pois, mutta niin ei olisi jouduttu tähän tilanteeseen. Mutta toivottavasti nyt tästä päästään jotenkin eteenpäin. Ja sama koskee tarkistusta yhdeksän. Ja tässä hän esitti USAn, hän viittasi USAn äh, ilmailumarkkinoiden avoimuuteen, ja tämä ei oikeastaan liity millään tavalla EU 2020-strategiaan, ja puheenjohtajana olen täysin sitoutunut tämän valiokunnan lausuntojen mahdollisimman suureen relevanttiuteen, ja minusta se, että nyt ripustellaan kaikenlaisia lisäasioita sinne lausuntoon, niin siinä suhteessa olin kyllä, siinä tilanteessa olin kyllä todella tiukka ja olin tiukkana myös muutaman muun kohdalla. Herra Smith näin nyt halusi edetä, mutta annan Smithille puheenvuoron. Well, Mr. Chairman, that were very... Niin, puheenjohtaja, vakuuttavia argumentteja. Minulla ei, ei ole tässä asiassa mitään ongelmia seuraan, noudatan teidän neuvojanne kiltisti tässä. I'm always very nice to Mr. Schmidt because the... Ainahan minä teille olen kovin kiltti, herra Schmidt, koska te olette kovasti sitoutunut tämän valikunnan työskentelyyn ja olen siitä kovin iloinen. No sitten Rova Le Gripille ja minulla oli mielenkiintoinen keskustelu 22 ulkoisista, ulkopuolisista tai ulkomaista sijoituksista. Ja lopulta en pystynyt tukea, tukemaan hänen ehdotustaan. Se ei toki olisi vaikuttanut tukeeni koko lausunnolle, mutta tiettyjä varauksia minulla sen suhteen oli ja myöskin pyysin eri, kohta kohtailla äänestystä Stielerin tarkistuksesta, koska meillä on olemassa tiettyjä piiloheikkouksia sen suhteen, että onko kyseessä todellakin uusista rahoitusmuodoista. Mutta meillä on epäilys, ja Schmidt on ehkä samaa mieltä, koska hän on tärkeä Ekon valiokunnan jäsen. Nimittäin jos nyt tässä puhutaan which mean that they are still quite an expensive way of doing things, but Sure... Niin kun puhutaan liikkuvasta rahasta, mä, ulkopuolelta tulevasta rahasta, niin se täytyy kyllä miettiä huolellisesti ennen kuin tällaisiin sitoumuksiin lähdetään. Président, Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin, jos vain sallitte, kommentoida tätä teidän kommenttianne tarkistusta 22, jonka itse tein. Haluaisin vain tietää, tai kertoa, että tässä ei ole kyse mistään protektionistisista tendensseistä nyt, vaikka sellaisiakin Euroopan unionissa on viime aikoina näissä rahoitusmarkkina-asioissa nähty. Tässä halutaan enemmänkin olla avoimia, mutta kannatan tällaista vastuullista avoimuutta ja realistista avoimuutta ilman, että ollaan liian naiveja. Meillä pitäisi olla jonkinlainen väline, jolla pystytään paremmin tutkimaan sitä, minkälaista vaikutusta näillä suorilla ulkomaisilla investoinneilla voi olla esimerkiksi EUn ulkopuolisissa maissa ja miten se heijastuu sitten meidän talouteemme. Joten siksi tätä ehdotin ja myös komissiolle tästä asiasta voisi vinkata. Ehkä siellä on enemmän tietoa ja kykyä tehdä tällainen tutkimus. I suspect, Mrs. Le Group, the committee might well agree. Oletan, että valiokunta saattaisi olla kanssani samaa mieltä, vaikka minä en ole. Siirrytään äänestykseen. Aloitamme kompromissitarkistus yksi puolesta. Vastaan Kompromissi. Tarkistus yksi. Tarkistamme. Kompromissitarkistus yksi. Kompromissitarkistus yksi. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme sitten Le Gripin neloseen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta Ehkäpä me tarkistamme. Le Gripin tarkistus. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Uh, that's carried. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten Schmidt ystävällisesti veti tarkistuksen kuusi pois ja nyt kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksään puolesta vastaan hylätty. Kompromissi, tarkistus kolme Käsittääkseni täällä on vihreiden ehdotus, äh, suullinen tarkistus tähän. Voisitteko te kertoa, mikä, tästä, mikä se on ja sitten valiokunta päättää, hyväksytäänkö se vai ei? Edustaja Ryyle asking for a split vote on... Uh... Me pyydämme kohta kohdalta äänestystä tästä enforcement of property right, um, immaterial property rights kohdasta. Uh, sorry. Uh, my proposal is that we vote... Ehdotan, että äänestämme ilman tätä kohtaa. Eli äänestämmekö kompromissitarkistuksesta ilman näitä sanoja enforcement of intellectual property rights, josta äänestämme sitten erikseen. Kompromissiehdotus kolme. Koko kompromissi. Äänestämme siis nyt ilman näitä sanoja ja sitten äänestämme jälkeenpäin toisen kerran sanojen kerran. Eli te siis vastustatte kompromissia, oli sanat mukana eli ei. Compromise is put to the vote now without... Niin siis kompromissista äänestetään ilman tätä enforcement of intellectual property rights. Nä, ilman näitä sanoja, niinkö? So, compromise amendment three. Kompromissitarkistus kolme ilman näitä sanoja. Eli koko kompromissi ilman näitä sanoja puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Ja sitten nämä sanat Enforcement of Intellectual Property Rights. Jos te haluatte ne tähän mukaan, äänestätte puolesta. Jos te haluatte ne pois, äänestätte vastaan. Jos te haluatte pitää nämä mukana, äänestätte puolesta. Äänette puolesta. Näiden sanojen puolesta. Vastaan. No niin, sanat otettiin mukaan. Toivottavasti tämä nyt tuli selväksi. Näin, tämä nyt oli helpointa hoitaa tämä homma. Sitten tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 20, 24. Selvä, tarkistetaan. Tarkistus 24. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Hienoa, herra Schmidt. Tarkistus 26 Steilerilta puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 22, äänestys alkaa. EPPllä oli tässä yksi liikaa. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 23 Steilerilta ja tässä on suullinen tarkistus. Eli tämä äänestetään kahdessa osassa. Eli luodaan EUn hanke joukkovelkakirjat ne sanat. Through the creation of EU project bonds. Eli äänestämme ensin kompromissitarkistuksesta ilman näitä sanoja hankejoukkovelkakirjoista. Eli suullinen tarkistus ilman, eli äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten otetaan mukaan nämä sanat puolesta vastaan se on myös hyväksytty. Joten Steilerin tarkistus 23 raukeaa. Ja nyt sitten äänestämme tästä lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty hylätty, 33 puolesta ja ei yhtään vastaan, kolme tyhjää. Kiitokset tuestanne. Ja nyt sitten äh, siirrymme vakuustakuujärjestelmiin. Varapuheenjohtaja Lui Grekinne. Mietintö ehkä vähän kertoo tarkistuksista. First of all, Mr. Chairman. Ensiksikin puheenjohtaja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä tästä hyvästä yhteistyöstä. Meistä kaikki yrittivät varmasti parhaansa mukaan löytää tasapainon tässä asiassa, koska halusimme totta kai suojella kuluttajia ja vakuutusten ottajia ja saman aikaan halusimme välttää liiallista vakuutusyhtiöiden rasittamista – löysimme varmasti tähän hyvät kompromissit. Kiitos puheenjohtaja. Very much. Right, let's go on. Kiitos. Hyvä. Siirrytään äänestykseen. Kohtaan yksi, tarkistus neljä puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, hyväksytty. Joten viitonen raukeaa, tarkistus kuusi esittelijältä, puolesta, vastaan hyväksytty. Ja Schmidtin tarkistus 7 raukeaa. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Ja sitten siirrymme tarkistukseen 22 puolesta vastaan hyväksytty. 23 esittelijältä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2017. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 29 esittelijältä. Äänestys alkaa. 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2016. tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 34 Schmidtiltä. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 35 Äänestys alkaa. 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.14. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi, äänestys alkaa, tarkistus kaksi, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme tästä lausunnosta kokonaisuudessaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta ei vastaan, kolme tyhjää ääntä. Onnittelut edustaja Grekille. Ja nyt sitten siirrymme hyvin äh, tärkeään lausuntoon Salviinilta. Ja tämä lienee teidän ensimmäinen lausuntonne tässä valiokunnassa, joten annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja ja Niin, todellakin ensimmäis, ensimmäistä kertaa, kun täällä olen niin tässä tehtävässä, niin kiitän tietenkin varjoesittelijöitä ja sihteeristöä ja henkilökuntaa. 74 tarkistuksesta päästiin kahdeksaan kompromissiin ja ne kattavat melkein kaikki tarkistukset. No, siinä on kolme osiota, missä sosialistit ja vihreät ovat pyytäneet erillisäänestystä, joihin ilman muuta suostuimme. Ne liittyvät tiettyihin aiheisiin, esimerkiksi äänestyslistapyynnöissä vihreiden osalta pyydettiin pureutumaan tarkemmin aihealueeseen, joka kuuluisi enemmän Liben, Libe-valiokunnan toiminta-alaan. Uskoisin, että ihan hyvään yhteisymmärrykseen päästiin lopulta toukokuun lopussa äänestettäisiin live-valiokunnassa ja sitten kesäkuussa täysistunnossa lopullisesta asiakirjasta. Toivoakseni tässä on saatu aikaiseksi mahdollisimman hyvä kompromissi, joka tyydyttää kaikkia. I think, I think this is clearly... Kiitokset. Tämä on aihe, joka on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa ja meidän täytyy seurata tätä tarkkaan. Meillä oli 74 tarkistusta tähän, mikä on kaikkein suurin näistä kaikista tämänpäiväisistä. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta, ei, Anteeksi, 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus 2. Täällä on kohdalta pyyntö SNDltä, joka näkyy hyvin selkeästi, jotta en, en lähde tätä lukemaan. Kyllä te näette, mistä on kysymys. Osa yksi kompromissitarkistuksesta äänet puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Osa kaksi kompromissista sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Kompromissi 2, osa 2. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 27.10. Nyt sitten siirrymme tarkistukseen 25, joka on lisäys kompromissiin 2. Äänestys alkaa, tarkistus 25. Äänestys päättyy. Hylätty. 21, 15. Sitten 29 puolesta vastaan hyväksytty, 30 puolesta vastaan hyväksytty, 28 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 32 ja siihen on suullinen tarkistus, joka näkyy teidän äänestyslistastanne joten tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. Joten ilman tarkistusta hylätty. 33. 33. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta kompromissi kolme vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme tarkistukseen 42 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 53 suullinen tarkistus, joka on teillä listassanne siellä. Äänet puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 56 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 56. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 59 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2017. 68 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 kahdessa osassa. SND on pyytänyt äh, kohta kohdalta äänestystä, mikä näkyy teidän äänestyslistastanne. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi koneellisen, äänestyksen äänestyksenä äänestys alkaa. Kompromissitarkistus 6 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty, 73 Äänestys alkaa. 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 1. Siis tämä johdatonsa kappale puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus viisi lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kahdeksan lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten äh, äänestämme koneellisesti lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Joku nyt äh, missasi tämän äänestyksen. Hyväksytty 36 puolesta ei vastaan. Kiitokset esittelijälle. Hienoa työtä ja onnittelut. saatte nyt sitten puolustaa tätä kansalaisvapauksien valiokunnassa ja se voi olla aikamoinen homma. Siirrymme nyt sitten viimeiseen äänestykseen, jossa on vain yksi äänestys. Kysymys on Mandersin mietinnöstä EU Andorra tulli turvallisuudessa. Niin, niin, minä halusin vain kiittää kaikkia paljon tarkistuksia tuli paljon. Sitten päätimme vain, että sanotaanko kyllä vai ei, ja me sanoimme kyllä. I wish all your reports... Olisipa, olisipa kaikki teidän mietintöjä noin helppoja, edustaja Manders. No niin, yksi äänestys puolesta, vastaan, selkeästi hyväksytty. Näin päätämme tämänpäiväisen äänestykset. Kiitos kollegat, lopetimme juuri ajoissa. Annan teille minuutin aikaa niin, että ne, jotka eivät jää tänne, voivat lähteä hiljaa. Meillä on vielä monta mielenkiintoista asiaa. Haluaisin muistuttaa vielä, että ne, jotka eivät jää tänne, vaikka tietenkin toivoisin, että jäätte, haluaisin kertoa, että komission jäsen Barnier tulee tänne tasan kello 15. Tämä on erityisen tärkeä tapaaminen hänen kanssaan, koska hän tulee esittelemään yhtenäismarkkina äh, lainsäädäntöä, joka äh, on nyt äh, käsiteltävänä komissiossa juuri tällä hetkellä. Joten meillä parlamentissa on ensi käden mahdollisuus kuulla häneltä Single Market Actista, ja te voitte päättää sen perusteella, pidättekö siitä vai ettekö. Joten olkaa ystävällisiä, olkaa paikalla täällä kello 15 a short break, very short break for anyone who wants to go. Ihan lyhyt tauko vain, jos haluatte mennä ja sitten pyydän Gebhardtia käynnistämään keskustelun. So can, you, can I please encourage you to do your conversations outside the room? Voisitteko käydä keskustelunne huoneen ulkopuolella? Quickly, please. Mr. Kozuznik, please. But then afterwards, then, going to be to Uh, right. We are now going to um, move on to the next item on the agenda. No niin, siirrytään sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Odottelen tässä esittelijää vielä. Uh, Good. Uh, right. That's okay. We're going to then uh, open the first... No niin, hyvä. Aloitetaan sitten ensimmäinen keskustelu lausunnosta talousasioiden valiokunnalle. Parempi säädöskäytäntö, toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteet. Um, then I think the shadows we have Mr. Motti, who I don't... Ei vaan euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistaminen ja asetuksen 924 2009 muuttaminen. The indefatigable Mr. Schmidt, though, I'm sure will do a very... Ja siinäkin varjo, varjoesittelijänä on edustaja Schmidt, joka on täällä urakoinut jo vihreiden edustaja varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta varmasti edustaja Ryllä voi sitten paikata. Onko omasta ryhmästäni ketään? Katsotaan, jos edustaja Kosisnik voisi kommentoida. Edustaja Salviini taisi lähteä ja sitten markkinoiden pääosastolta Michael Tom on paikalla. Edustaja Gebhardt, olkaa hyvä. Meillä on puoli tuntia tähän keskusteluun, joten toivottavasti keskustelu etenee joutuisasti. Olkaa hyvä. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich mache es auch. Kiitos ihan lyhykäisesti. Tämä on ensimmäinen äh, ajatusten vaihto ja jatkokeskustelu tehdään sitten minun mietintöluonnokseni pohjalta. Joten tässä nyt vähän suuntaa otetaan. Tässä on kysymys siitä, että, että tämä on tällainen teknisempi mietintö, vaikkakin sillä on poliittisia vaikutuksia. Kysymys on siitä, että halutaan yksinkertaistaa euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia, varsinkin mitä tulee rajat ylittävään kauppaan. Euroopan komission ehdotus liittyy ennen kaikkea siihen, että kaikki kansalliset maksukeinot sellaisena kuin ne nyt ovat tehty pankki, kaiken näköisin tunnusnumeroin tullaan kor- korvaamaan IBAN ja BIC-koodeilla. Ja mielenkiintoista on se, että ei ole mitään väliä, tehdäänkö se kansainvälisesti vai kansallisesti. Tämä on hyvin laajalle vaikuttava tilanne ja olen kauan miettinytkin, millä tavalla minä tätä asiaa sitten käsittelisin, koska kysymys on myös siitä, että monet eh, kansalaiset ovat tottuneet tähän vanhaan järjestelmään ja asioiden muuttaminen on aina vaikeata. Ja komissio on antanut hyvin lyhyet määräajat eh, tälle muutokselle. Joten mietin kauan sitä, että olenko puolesta vai vastaan ja päätin että ehdotan valiokunnalle, että toimimme komission ehdottamalla tavalla. Nimittäin niin, että meillä on ylimenokausi, jonka jälkeen huolehdimme siitä, että kaikki maksut tehdään yhtenäisesti BIC ja IBANin kautta. Mutta meidän täytyy tehdä myös hyvin selkä, selkeäksi, että komission ehdottama määräaika ei ole hyväksyttävä koska eh, ne ovat aivan liian lyhykäiset. Tämä ei ole ainoastaan ongelma kuluttajille, joiden täytyy oppia toimimaan eri tavalla. Nämä pitkät eh, IBAN-numerorivit ovat oikeastaan yksinkertaisia sen vuoksi, että ne kattavat kaiken – joten ei se nyt sitten niin vaikeaa ainakaan Saksassa ole, mutta siitä huolimatta ne ovat hämäviä monille, koska ihmiset eivät osaa, opi, opi näitä lukuja. Joten tämä on aikamoinen muutos kuluttajille. Toinen asia liittyy pk-yrityksiin, joilla on omat järjestelmänsä ja pienemmillä pankeilla on myös tiettyjä ongelmia, koska tämä vaikuttaa myös tietokoneohjelmiin. Ja tämmöiset ohjelmamuutokset voivat olla hyvinkin kalliita, varsinkin pk-yrityksille. Sen vuoksi minä sanonkin, että okei, me hyväksymme tämän ehdotuksen niin, että siirrymme kohti yhtenäistämistä kansallisissa ja eurooppalaisissa maksuissa – mutta että me haluamme selkeästi enemmän aikaa tälle muutokselle. Ja sen vuoksi minä ehdotankin, että tilisiirroille ehdottamme äh, 48 kuukautta, neljää vuotta enää itsekään löydä tarkistuksiani. Niin- Mutta joka tapauksessa sitä, että me aika lailla pidemmän, pidennämme näitä määräaikoja, jonka sisällä nämä muutokset on tehtävä niin, että ihmiset saavat aikaa siihen tottua ja että PK-yrityksillä on myös tarpeeksi aikaa, eikä ryhdytä tekemään mitään ad hoc muutoksia, mitä tulee esimerkiksi tietokoneohjelmien muuttamiseen. Tämä koskee esimerkiksi kuntia, pieniä kuntia Saksassa. Meillä on kunnallinen itsehallinto ja siellä tulee olemaan ongelmia ja sen vuoksi meidän täytyy antaa enemmän aikaa tähän sopeuttamiseen. Tämä nyt on ö, lähinnä se, mitä haluan ehdottaa. Toinen asia liittyy sitten ö, näihin muihin tilisiirtoihin. Oh, minä olen työstänyt tämän kaiken sihteeristön kanssa englanniksi ja nyt minä olen ihan hukassa äh, näiden saksankielisten sanojen kanssa. Meidän pitäisi saada äh, selkeämmät määräykset siitä, ketkä maksavat äh, ne kustannukset, jotka liittyvät näihin muutoksiin. Komission on tässä ehkä liikaa sysäämässä kuluttajille näitä kustannuksia. Tähän pitää saada aikaan tasapainoa. Tässä lienevät nyt ne kaikkein tärkeimmät asiat. Artikla 18 kohdalla ehdottaisin, että ne alat, joissa on kysymys tällaisista tietyistä tuotteista, että siinä myös määräaikaa pidennettäisiin niin, että on aikaa muuttaa näitä. Eli lokakuu 2012 on aivan liian lyhyt aika. Ja siihen meidän pitää puuttua. Ja sitten kolmas viimeinen asia. Nämä määräykset, joita on liitteessä yksi, suuri osa niistä, ja niin, jossa on kysymys komitologia-menettelystä, ottaisin ne mieluummin artikloina, koska tässä on kysymys hyvin laajalle vaikuttavista asioista, joita en mielelläni jättäisi täysin komission käsiin, vaan että me lainsäätäjänä pidämme ne itsellämme. Eli siis tämä koskee osaa liitteen yksi määräyksiä. liittyen nimenomaan eri standardien kehittelyyn ja sopeuttamiseen. Minusta meidän täytyy olla tässä varovaisia, koska tämä on tärkeää PK-yrityksille ja kuluttajille, koska tämä voi tuoda mukanaan uusia kuluja. Kiitos. Okay, well I think... Tässä nousi esiin nyt paljonkin tärkeitä asioita ja tämä on kuluttajien kannalta erittäin tärkeä asia. Edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Tehän olette tämän asian asiantuntija. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. No minä kyllä olen sitä mieltä, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, kuten sanoitte. yksi kysymyksistä voikin olla, että miksi tämän aikaan saamiseksi on mennyt niin pitkään. Mitkähän siihen ovat syynä? Siksikö, että me sääntelemme hitaasti vai onko kyse bisneksestä? Koska mehän olemme puhuneet tästä jo ainakin neljä viisi vuotta. Ja parlamentti parlamenttina olemme todenneet monissa yhteyksissä, että tarvitsemme pikaista toimintaa tässä asiassa. Ja jos haluamme saada aikaiseksi sisämarkkinat aivan todenteolla, niin tämä on aivan yksi avainasioista. No, minä en ole tänään valmis sanomaan, että pitäisikö meidän olla sitä mieltä, että komission ehdotus on viisasta ja hyväksyttävää kaikki ne päivämäärineen, niin mitä se esittää. Täytyy katsoa, mitkä vastaukset ovat ja haluaisin kuunnella myös tarkemmin, mitä muut ryhmät ehdottavat tällä alalla, koska minusta on myös hyvin tärkeää, että meillä on yhteinen kanta täältä valiokunnasta esitettävissä. Sitten minulla olisi lisähuomautus myös, joka ei ole pelkästään henkilökohtainen. Voisin puhua tässä nyt ainakin kasvavasta vähemmistöstä. En, puhu, en tiedä, puhu tässä nyt puheenjohtajan puolesta, mutta joka tapauksessa. Tämä ehdotus antaa euromaille edullisemman aika janan tai ajoituksen. Kun katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä, niin en nyt tiedä, onko puheenjohtaja samaa mieltä kanssani, mutta minusta tämänhetkiset tapahtumat ovat hyvin huolestuttavia ja vaarallisia. Eurooppaa ollaan jakamassa ei pelkästään kahteen, vaan ehkä kolmeen erilaiseen nopeusalueeseen. Se estää ja häiritsee markkinoita pitkällä aikavälillä. Minusta se saa aikaan ongelmia myöskin sisämarkkinoilla. Vaikka tässä nyt puhutaan Euroopan paketista ei koidu mitään ongelmia ja Barniakin niin väitti, mutta, mutta minusta kyllä pitkällä aikavälillä, ja pitkä aikaväli ei ole niin kovinkaan pitkä, on odotettavissa ongelmia. Ja omalta kannaltani katsottuna, ja haluaisin kuulla tässä kollegoita myöskin eh, niistä maista, joilla ei ole euroa, että ovatko he samaa mieltä. Haluaisin, että oma maani liittyisi euroalueeseen, mutta vaikka ette haluaisikaan euroa omaan maahanne, niin meidän pitäisi olla tämän järjestelmän puitteissa, koska erityisesti PK-yritykset ja esimerkiksi minun tapauksessani PK-yritykset vievät tavaraa ulkomaille euroalueen kautta ja ihan suurin osa tavaraa menee Saksaan ja Saksan kautta. Eli olisi tärkeää saada aikaiseksi varovaisempi ja enemmän hyötyä tuottava yhtenäismarkkina-alue. Eli kysymykseni kuuluu komissiolle, että miksi ihmeessä te teette tämän meille euron ulkopuolisille maille? Miksi me emme pääse mukaan? Ei, ei kai tässä voi olla teknisistä ongelmista kyse. No, päätän puheeni tähän ja kuulen, mitä muilla kollegoilla on sanottavaa. No, sinä ja minä edustamme molemmat maita, jotka eivät käytä euroa, mutta silti olemme hiukan eri mieltä tästä asiasta. Nyt edustaja Ryle ja sitten Dion. Ja sitten myös edustaja Kosisnik, mutta Ryle ensin. Also ich muss sagen, ich habe mich... No, minä en ollut sopinut asiasta varjoesittelijämme kanssa, siksi olen hyvin varovainen nyt siinä, mitä sanon. Öö, Ulle Schmidt on ihan oikeassa kritiikkisessä suhteen ja minun täytyy myöntää, että Saksa on tarvinnut hyvin paljon aikaa. Siis me olemme se maa, jossa asiat ovat hidastuneet ja koko ajan sitä hidastumista selitetään teknisillä ongelmilla ja sopeutusongelmilla, mutta toisaalta olette ihan samaa mieltä. Määräajat olivat pitkät, ne olivat kauan tiedossa. Ja oli liian vähän valmiutta ja liian vähän painostusta liittyä mukaan. Siksi olemme hyvin hankalassa tilanteessa. No, minun täytyy puhua asiasta varjoesittelemme kanssa. Meillä ei ole tähän vielä mitään kantaa ryhmänä. Minun pitää myös puhua tästä kansallisen valtuuskuntani kanssa, mutta ymmärrän teidän kritiikkinne täysin. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, já možná jenom eh, komentář, protože ja sen takia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhykäinen kommentti minulta. Minäkin olen ei-euromaa, eli Tsekin tasavallan edustaja. Ja ECR-ryhmän jäsen. Jotkut sanovat meitä euroskeptikoiksi, mutta puheenjohtaja, minä olemme varmasti samaa mieltä siitä, että olemme pikemminkin eurorealisteja kuin euroskeptikoita. Meille ehkä kaikkein tärkein asia eurooppalaisessa integraatiossa on se ajatus, että luodaan yhtenäismarkkinat ja mietitään, että mistä kaikki lähti liikkeelle. Mielestäni ei ole ongelma, että kaikilla mailla ei ole yhteisvaluutta, mutta se on toinen asia, enkä halua siihen nyt tässä puuttua. Minä uskon, että sisämarkkinat tarvitsevat enemmän tällaista yhtenäistä maksujärjestelmää. Toisaalta haluan varoittaa komissiota, että käykö nyt niin, että tämä uusi maksujärjestelmä saa aikaiseksi lisää byrokratiaa ja lainsäädäntöä pk-yrityksille ja kansalaisille ja myöskin pankkilaitoksille. Ja sitten toinen kommenttini koskisi sitä, että voisimme kosketella herra Barnierin kanssa tänään. Not, uh názvoslovím. CPM. Viime viikolla Tsekin tasavallassa osallistuin tilaisuuteen, missä puhuttiin tästä Europlus-terminologiasta. Ja Tsekin, tasa, Tsekin tiedotusvälineet totesivat, että tämä plus-elementti on hyvinkin negatiivinen asia. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Sepa on Alankomaissa nimenomaan kauppiaille hankala, koska meillä on ihan erinomainen järjestelmä Alankomaissa jo ennestään. Mutta sitten tässä ei nyt ole kysymys. Minusta ongelma tässä aiheessa PK-yrityksille ei ole niin suuri. Edustaja Gebhardt sanoi, että tässä pitää sopeuttaa kaikenlaista ohjelmistoa, softwarea, mutta minä olen puhunut PK-yritysten edustajien kanssa ja he ovat kyllä kannattaneet sitä, että tämä tulisi nopeasti käyttöön. Ajattelen tässä myös kuluttajaa, kunhan he vain ovat tottuneet tähän uuteen järjestelmään. Ja minä esimerkiksi itse hoidan tilisiirrot ihan automaattisesti, niin tämä on ihan yksinkertaista. Ainoa, mikä tässä on kaikkein tärkeintä, ja kaikki pankit eivät tee näin, on se, että hyvin helpolla tavalla, jos on kansallinen tilinumero, niin hyvin helposti siihen sitten saa sen IBAN ja BIG-numeron. Ja komission ehdotuksessa sanotaankin, että tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota niin, että hyvin helposti voidaan siirtyä vanhasta uuteen – ja jos tämä nyt hyvin selkeästi otetaan mukaan, niin en minä pelkää tavallisen kuluttajan puolesta. Mutta heidän täytyy vain tottua siihen, että pannaan kaksi kirjainta ja kaksi numeroa lisää ja sillä tavalla tämä hieman pitenee, mutta muutenhan koko järjestelmä tavallaan pysyy samana. Joten minusta uskoisin kyllä olevani Ulle Schmidtin kanssa samaa mieltä siltä osin, että haluan, että tämä tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja että nämä maat, missä tämä on jo käytössä, noin 10 prosenttia kaikista tilinsiirroista, jo käyttävät tätä järjestelmää, joten nyt täytyisi tässä hieman painostaa niin, että saadaan nopeasti tämä käyttöön. Um, Mr. Schwab, did you want to come in? Voisiko edustaja Schwab vielä kommentoida? Next my vielen Dank äh, an kiitokset edustaja Gebhardille tästä katsauksesta ja hänen ajatuksistaan. Meille on tilanne myös se, että me emme ole puhuneet aiheesta ryhmän tasolla, mutta mehän olemme puhuneet tästä SEPAN yhteydessä ja se on, sen perusteella me haluamme sen, että Euroopan pankkimarkkinat saadaan integroitua, tätä ei saa siirtää eteenpäin. Ja että toki tällaisia sopeutuksia tarvitaan, se, että saadaan pitemmät tilinumerot, se voi olla hankalaa kuluttajille, mutta meillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia, mikäli me todellakin haluamme eurooppalaiset pankkimarkkinat toimimaan myös rajat ylittävästi. Ja EPP uskoakseni on laajasti tämän puolella. Odotan mielenkiinnolla uh, äh, Rakepartin mietintöluonnosta. Um, I think I'll invite Mr. Tom perhaps to just... Ja nyt ehkä sitten herra Thom voisi komission puolesta kommentoida. Olkaa hyvä ja sitten vielä sen jälkeen vuoro esittelijälle. Chairman, um, good morning everybody. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta. Kaikki ovat selvästi ymmärtäneet SEPA, SEPAN eli yhteisen maksualueen tärkeyden ja sen, mitä se oikein merkitsee. Komission jäsen Barnier sanoi omassa kuulemisessaan, että hän haluaa saada parlamentin aktiivisesti mukaan tähän työhön ja, hän, ja parlamentti on myös tähän liittyviä päätöslauselmia tehnyt. Tässä oli kaksi tärkeää sidosryhmää, kuluttajat ja sitten PK-yritykset. Ihmiset liikkuvat Euroopassa yhä enemmän ja enemmän, opiskelevat ja tekevät töitä ja eläköityvät kenties jonnekin muualle. Siksi me tarvitsemme tätä yhteistä maksualuetta. Se helpottaa ihmisten liikkuvista, se tekee arkielämästä helpompaa ja se parantaa myös sisämarkkinoiden tehokkuutta. Sisäma- yhteinen maksualue hyödyttää myös PK-yrityksiä. Yhteisen maksualueen etuna on se, että PK-yritykset voivat yhtenäistää maksujärjestelmiään, ne voivat pitää kaikkien maiden tilit samassa järjestelmässä, ei tarvitse olla eri järjestelmiä eri maille. Tähän liittyy totta kai suuria etuja, mutta jos siirrytään kohti standardoitua maksujärjestelmää, sillä on kuitenkin hintansa meillä pitää olla standardikeino, jolla tunnistetaan maksaja. Ja ainoa mahdollinen keino, kuten täällä jo sanottiin, on IBAN tilinumeroiden käyttö. Tätä ei nyt kannata dramatisoida, tätä IBANiin siirtymisen vaikeutta. Se tilinumero koostuu samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Se koostuu nykyisestä pankkitilin numerosta. Joskus siihen eteen tulee pankin tai konttorin koodi ja sitten kaksi tällaista tarkistusnumeroa, joilla IBAN varmistaa sen maksun oikeellisuuden ja sen eteen tulee iso standardin mukainen maakoodi, kuten vaikkapa FI Suomelle. Eli ei IBAN ole mikään vaikea asia sinänsä. Monet jäsenvaltiot ovat siirtyneet käyttämään sitä varsin menestyksekkäästi, kuten Belgia, Italia ja Luxemburg. IBAN pankkitilinumeroita, tilinumeroiden käyttämiseen siirtyminen vie tietenkin oman aikansa ja toisaalta myös pankkisektorin viestintä on laahannut hiukan jäljessä. Nyt ei vielä kuitenkaan ole liian myöhäistä korjata tätä tilannetta. Jotkut pankit ovat jo laittaneet IBAN-numerot esimerkiksi pankkikortteihin, joten kuluttajien on helppo tunnistaa IBAN-tilinumeronsa. Mutta jos tämä siirtymäaika on pidempi, se on pulma sinänsä, koska silloin myös tämän yhteisen maksualueen mukanaan tuomat edut lykkääntyvät ja samalla rangaistaan niitä pankkeja ja maita, jotka ovat jo investoineet tähän yhteiseen maksualueeseen siirtymiseen ja ne eivät saa niitä etuja siitä heti käyttöönsä. Näitä ihmisiä ei pitäisi suinkaan rangaista. He ovat olleet edelläkävijöitä. Tämä hanke käynnistettiin kuusi tai kahdeksan vuotta sitten. Ja sepakin on ollut olemassa kolme vuotta. Eli voidaan sanoa, että ei voida sanoa, että pankkisektori ei olisi tiennyt, että tällaista on tulossa. Komission ehdotukset ovat täysin toteutettavissa ja ne ovat realistisia. Vielä kaksi viimeistä asiaa kuluttajan suojelu. Ehdotuksessa on tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät kuluttajan suojeluun ja siihen, että kuluttajat käyttävät suoraveloituksia. Sanottiin, että se tulisi siirtää liitteestä itse tekstiin, jolloin se ei olisi enää delegoitujen säädösten alaisuudessa. Me haluaisimme kuitenkin, että kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat tähän yhteiseen maksualueeseen ja että kaikki valuutat tulisivat siihen mukaan. Mutta jos kansallinen valuutta ei ole euro, niin silloin yhteisen maksualueen siihen osallistuminen tuo näitä etuja vasta pitkällä aikavälillä. Eli näille ei-euroa käyttäville jäsenmaille. Ehdottaisimme muutaman vuoden siirtymäaikaa SEPAan. Thank you very much. Well, thank you very... Kiitos tästä hyvin kattavasta selityksestä ja kiitokset myös muille puhujille. Nyt täytyy sitten pureutua niihin yksityiskohtiin ja edustaja Gebhardt alkaa tätä työtä tehdä. Haluatko vielä sanoa muutaman sanan aikataulusta vai teinkö minä sen? Meillä on ylhäällä seuraavat päivämäärät, että 24.5. katsotaan lausuntoluonnosta ja sitten tarkistukset pitää jättää 25. toukokuuta ja valiokunnassa äänestetään 15. kesäkuuta ja talousvaliokunta äänestää 27. kesäkuuta. Eli aikataulu on suhteellisen tiukka. Ja silloin sitten täysistuntoon mennään syyskuussa. Haluatko vielä sanoa muutaman sanan tähän? Ich möchte mich bedanken und... Haluan kiittää ja vielä ehkä painottaa sitä, mitä myös komissio sanoi. Ne jäsenvaltiot, joilla ei ole euroa, ei heitä ole suljettu pois tässä. Nyt on siirtymäkausi, jonka aikana heidät voidaan ottaa myös mukaan. Se on tärkeää. Joten ei tässä nyt ole kysymys mistään kahtia jaosta, kuten herra Schmidt pelkäsi joten tämä täytyy nyt hyvin selkeästi nähdä. Keskusteluissa tuli yksi ero esiin, nimittäin maksutavat ja tottumukset jäsenvaltiossa ovat erilaiset. Ja tämä on nimenomaan ongelma. Komissio sanoi, että tilisiirrot SEPAn kautta ja niin edelleen, jos lähtee esimerkiksi lomalle kuluttajana. No ei saksalainen mitään tilinsiirtoja tee. Saksalainen maksaa kortilla. Ja silloin se on ihan yksi haile, mikä järjestelmä on käynnissä. Ei kuluttaja tiedä, mikä siinä takana on. Kuluttajalla, saksalaisella on maksukortti ja oma koodi. Ja toisissa valtioissa sitten nähtävästi toimitaan eri tavalla. Ihmisillä on eri tavat ja tottumukset. Ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. suurin ongelma tulee olemaan informoiminen, kansalaisten informoiminen. Ja komission oikeassa, nimenomaan Saksassa, pankit eivät ole hoitaneet asiaa kunnolla. He ovat laiminlyöneet informoinnin. Kansalaiset eivät tiedä mitään ja me olemme tällä hetkellä ihan nollatilassa. mikäli me haluamme, että kansalaiset ovat mukana tukemassa tätä, meidän täytyy pakottaa pankit mukaan – ehkäpä minä kirjoitan tämän mukaan myös lausunto- tai mietintöluonnokseeni, että tämä täytyy pankit pakottaa mukaan tähän informoimiseen niin, että kaikki tietävät, mistä on kysymys ja miten, nämä, miten tämä pitkä luku, mistä se koostuu. Pankit ovat vain nakanneet sen numeron siihen, no siinä on teidän IBAN-numero. Kansalaiset katsovat vain, että ui, noin paljon numeroita ja sitten he pelkäävät sitä. Joten eh, tämä on asia, johon täytyy puuttua. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on jatkossa vielä hyvä keskustelu aiheesta ja käännökset toivon mukaan ovat myös oikeaan aikaan valmiita niin, että meillä on todellakin aikaa sitten keskittyä ja lukea eh, ja puhua tästä. Minä odotan eh, jännityksellä teidän näkemyksiänne. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitoksia tästä Evelyn Gebhardille. Nyt siirrytään sitten lainsäädäntöehdotukseen, joka on kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen muuttaminen. Ja tämähän oli alun perin edustaja Gebhardin työ ja hän kyllä tuntee tämän asian historian, mutta nyt edustaja Repo on ottanut tämän asian hoitaakseen. Varjoesittelijöitä on jokunen paikalla. Onko edustaja Rochefort täällä? Ja sitten edustaja Ruule. Ja minä varmasti puhun oman ryhmäni puolesta. Edustaja Salvini ei ole täällä. Tiedä, haluaako edustaja Leon puhua ja herra Monja on myöskin paikalla. Hän on tuttu kasvo täällä meidän valiokunnassamme. Nyt sitten vuoro edustaja Revolle. Voitte kertoa, mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta. Olkaa hyvä ja vatkaa keskustelua. E, niin arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kollegat, käsittelemme nyt toista kertaa kuluttajasuojayhteistyöasetuksen muuttamista – Asetuksessahan on kyse EUn laajuisen kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston luomisesta. Kuten hyvin tiedämme, komissio on nyt esittänyt asetuksen tarkistamista, mutta ainoastaan lainsäädäntöteknisesti, ilman soveltamisalan laajentamista. Käytännössä tämä tarkoittaisi ainoastaan asetuksen liitteen ajan tasaistamista. Ymmärrän kyllä täysin komission perustelut sille, miksi asetus tulisi muuttaa kiireellisesti. On tärkeää, että asetuksen liite vastaa kuluttajasuojaa koskevassa EU-lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Oikeusvarmuus on taattava kaikissa tilanteissa ja tässä tapauksessa erityisesti kulutusluottodirektiiviin liittyen. Tämän takia kannatan komission ehdottamia tarkistuksia asetuksen liitteeseen. Olen kuitenkin myös vakaasti sitä mieltä, että nyt on myös oikea hetki todeta, että asetusta on uudelleen tarkasteltava perusteellisemmin. Sen takia olen mietinnössäni ehdottanut uudelleen tarkastelulauseketta, jossa komissiota pyydetään toimittamaan arviointikertomus 2013 loppuun mennessä. Kertomuksessa tulee arvioida asetuksen tehokkuutta, sen toimintamekanismeja sekä ennen kaikkea soveltamisalaa. Mielestäni nimittäin pelkkä komission ehdottama statement ei riitä. Parlamentin ja erityisesti meidän valiokunnan kannalta on tärkeää, että komissio todella myös sitoutuu tähän prosessiin ja projektiin. Tarkoituksena on myös, että komissio antaisi uuden lainsäädäntöehdotuksensa kertomuksen yhteydessä. Komissiolla on toisin sanoen kaksi ja puoli vuotta aikaa järjestää kaavailemansa ulkoinen arviointi sekä tämän jälkeen sidosryhmien julkinen kuuleminen. On järkevää odottaa tämän prosessin tuloksia ennen kuin asetukseen ehdotetaan kauaskantoisempia tarkistuksia. Järjestelmän perinpohjaista arviointia varten tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa. Mutta jo nyt saatavilla olevan tiedon valossa näyttää siltä, ettei järjestelmä yksinkertaisesti vain toimi niin hyvin kuin sen pitäisi. Yhteistyöstä saadut tulokset jättävät paljon toivomisen varaa. Osa ongelmista on käytännöllisiä, osa viranomaisista ei esimerkiksi ole lainkaan sisään kirjautuneina järjestelmään tai ei käytä järjestelmää aktiivisesti. Myös järjestelmän hyvin erilaiset käyttötavat aiheuttavat ongelmia. Suurin osa ongelmista johtuu kuitenkin perustavanlaatuisemmista seikoista. Ongelmia aiheuttavat muun muassa erilaiset kansalliset kuluttajasuojalait ja toimivaltakysymykset sekä se, missä määrin asetuksessa määriteltyä yhteistyövelvoitetta sovelletaan. Aina ei ole mahdollista noudattaa pyyntöä keskinäisestä avunannosta tilanteissa, joissa tietty toimi voi olla kielletty kuluttajan jäsenvaltiossa, mutta ei toimijan jäsenvaltiossa. Toinen ongelma liittyy priorisointiin. Tällä hetkellä täytäntöönpano viranomaisilla ei ole olemassa yhteisiä painopisteitä. Järjestelmä ei kuitenkaan voi toimia tehokkaasti, jos kuhunkin avun avunantopyyntöön sovelletaan kansallisia kansallista priorisointia. Komission tulisikin hahmotella yhteiset prioriteetit ja toiminnan monivuotiset suuntaviivat. Lisäksi toisistaan poikkeavat kansalliset oikeus- ja täytäntöönpanojärjestelmät vaikeuttavat EUn sisäisten rikkomusten käsittelyä. Joillakin viranomaisilla on käytössään varsin huomattavia keinoja lopettaa rikkomukset – kun taas toisten on käynnistettävä oikeusmenettely ja käytävä läpi pitkällinenkin prosessi. Myös erilaiset oikeudenkäyntikulut saattavat loppukädessä vähentää rikkomusmenettelyjen määrää, mikäli pyynnön esittävä viranomainen ei kykene vastaamaan mahdollisista oikeudenkäyntikuluista. Mielestäni asetuksen soveltamisalaa olisi myös laajennettava. Nykyisten vähittäisten vähittäin tapahtuvien lainsäädäntölisäysten sijaan voitaisiin pohtia soveltamisalan kokonaisvaltaisempaa uudistusta. Sektorikohtaisen lähestymistavan sijaan EUn kuluttajasuojalainsäädäntöä pitäisi tarkastella horisontaalisemmalla tavalla. Eurooppalainen kuluttajalainsäädäntö tulisi kartoittaa perusteellisesti soveltamisalan tarkastelua varten – ja kaikki kuluttajien yhteistä etua koskeva kuluttajalainsäädäntö tulisi seuloa tarkasti läpi. Esimerkkinä aloista, jotka mielestäni voitaisiin sisällyttää asetuksen soveltamisalaan, ovat rahoituspalvelu ja matkustajien oikeuksia koskeva lainsäädäntö. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että järjestelmän toimintapuitteissa ja säännöissä on melkoisia puutteita. Tämä heijastuu luonnollisesti myös järjestelmän tehokkuuteen. Yhtenä osoituksena on pyyntöjen alati pienenevä käsittelyaika. Osittain tämä johtuu rajat ylittävien tapausten monimutkaisesta luonteesta. Usein se on kuitenkin osoitus siitä, että asetettuja määräaikoja tai muita toimintavaatimuksia ei noudateta. Tämä vaikuttaa puolestaan pyyntöjen määrään, joka näyttää pysyneen ennallaan tai jopa vähentyneen vuoden 2010 aikana. Tämä suuntaus ei ole toivottava ja sitä olisi muutettava niin pian kuin mahdollista. Meidän on huolehdittava siitä, että verkosto vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistoiminnan hidasteet on pyrittävä poistamaan. Viranomaiskoneiston yhteistoimintamahdollisuuksien laajentamisella on merkitystä, sillä Nämä menettelyt ovat juuri niitä oikeudellisesti velvoittavia menettelyjä, jotka viime kädessä turvaavat eurooppalaisten kuluttajien asemaa. Viime kädessä kyse on siis kuluttajien luottamuksesta sisämarkkinoihin ja tätä luottamusta meidän tulee vahvistaa viime viikolla äänestetyn sisämarkkina-asiakirjan hengen mukaisesti. Mielestäni parlamentin velvollisuus on olla toiminnassa on myös johdonmukainen ja aivan aidosti tehdä kaikkensa kuluttajien oikeuksien puolesta ja saada komissio todella myös sitoutumaan tähän prosessiin. Haluan vielä korostaa, että ehdottomasti <clears throat> ehdottamani uudelleen tarkastelulauseke, jonka toivon olevan myös parlamentin lopullinen kanta, ei tuo mukanaan mitään sanktioita kenellekään, vaan se kertoo siitä, että kuluttajien oikeudet ja kuluttajien luottamus – on kaikkien EUn instituutioiden perustavoite ja kulmakivi. Um, thank you very much indeed to uh, Mr. Repo. Well, I think you undertook a very... Kiitoksia paljon. Otitte todellakin tällaisen kattavan lähestymistavan kuluttaja lainsäädännön valvojen yhteistyön suhteen, mutta johdannossa esitetyt asiat nyt eivät välttämättä ihan kaikki välttämättä ole niitä, jotka, jotka pitäisi olla siellä itse tekstissä, mutta niin palataan nyt siihen myöhemmin. Annan puheenvuoron nyt sitten seuraavalle puhujalle. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, dear colleagues. Maybe next time I should install this. Hyvä puheenjohtaja, ehkäpä minun ei pitäisi tai ehkäpä äh, istun seuraavalla kerralla tuossa ihan keskellä, että minut huomataan. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää erittäin selkeästä ja kattavasta esityksestään ja selvityksestään. Se ei koskenut pelkästään sitä, mitä hän sanoi nyt, vaan sit, sitä perusteluosuutta, mikä tuossa mietinnössä on liitettynä. Kuten Repo totesi, CPC-asetukseen liittyy lukuisiakin ongelmia ja tulevassa uudelleen tarkastelu, tai tuleva uudelleen tarkastelu on varmaan tarpeen. Kysymys kuuluu, milloin se tapahtuu. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tarkastelu on tarpeen. No mitä tulee sitten rajat ylittävään yhteistyöhön, niin vielä erittäin vakaviakin asioita on ratkaisematta, kuten Repo mainitsi. Esimerkiksi vaikka CPC-asetusta kovasti tarvittiin, koska tarvittiin sellainen työkalu, jolla voitaisiin kuluttajansuojalaki rikkomuksiin puuttua rajat ylittävästi, niin tämä asetus ei ole kuitenkaan ratkaissut ongelmiamme. Tällaiset epäterveet kauppi, epäterveellä tavalla toimivat kauppiat toimivat rajat ylittävässä kaupassa ja ne vääristävät sisämarkkinoiden toimintaa ja tietenkin vahingoittavat kuluttajien etuja. Eli nämä ovat niitä vääristymiä juuri joihin CPC-asetus olisi omiaan puuttumaan ja jotka sen pitäisi poistaa. Joten minun käsitykseni mukaan nyt se, mitä ymmärsin esittelijä esityksestä, on se, että hän haluaisi lähettää selkeän poliittisen viestin ilman, että nyt pitäisi jotenkin tätä CPC-asetuksen tarkistusta panttivankkina oikeusvarmuuden takia. Ja me haluamme komissiossa ja myös neuvosto haluaa nopeaa ratkaisua tähän asiaan, koska kyseessä on tekninen asia. Ja senpä takia uskoisin, että tämä uudelleen tarkastelulauseke, jota Repo esitti, on mielestäni ihan passeli kompromissi ilman, että yritettäisiin nyt sitten saada aikaiseksi jotakin välittömästi ja sitten tulee teknisiä ongelmia eteen. Eli minusta tämä ehdotus on varsin kohtuullinen tapa edetä asiassa. Ja uskon, että myöskin komission ja neuvoston tuki asialle löytyy ja toivon, että sieltä lähdetään mukaan tähän uudelleen tarkastelulausekkeeseen, joka on mielestäni kohtuullinen ehdotus. Ja olen samaa mieltä, että tämä asiakirja-aineisto saatettaisiin saada päätökseen jo Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia. Very pleased to see you in the committee. Kiitos edustaja Busuttil. Hienoa, että olette täällä. Sitten edustaja Hosfo. Kiitos puheenjohtaja. Ja tämä asiahan on suhteellisen helppo ja minä varsinkin kun tässä keskellä salia istun näin keskustan edustajana, haluaisin kiittää esittelijää, joka kertoi hyvin kattavasti ja järkevästi tästä kysymyksestä. Totta kai tämä on tekninen asia. Tätä asetusta pitää päivittää, se pitää tehdä mahdollisimman pian. Olen aivan samaa mieltä tästä. Ensimmäisen keskustelun aikaan esittelijä ehdotti meille kolmea eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli se, että ehdotetaan näitä tarkistuksia. No sitten hyväksytään komission tekninen ehdotus ilman tarkistuksia tai sitten tämä uudelleen tarkastus, tarkastelulausuke, lau, lauseke. Mutta tällä tavoin kuitenkin saataisiin nyt vietyä viestiä komission suuntaan Tämähän on edustajina kuitenkin meidän tehtävämme. Halusin tässä nyt vain tarkastella tätä strategiaa muutenkin. Jos tätä asetusta nyt muutetaan nopeasti, se häiritsee minua hiukan, sillä asetus on aivan välttämätön, niin sen tulisi toimia mahdollisimman täydellisesti. Tällä asetuksella on tärkeä merkitys kuluttajille, mutta siihen on sisältynyt tiettyjä aukkoja. Ja se on sitten puolestaan vaikeuttanut rajat ylittävää yhteistyötä viranomaisten välillä. Eli tällä tavoin asetuksella olisi tärkeä merkitys, jos tämä yhteistyö saataisiin nyt parempaan kuntoon. Yhteistyö sinänsä toimii. Me tuemme näitä ratkaisuja, joita tässä on esitetty, mutta järje- yhteistyö toimii ehkä vähemmän hyvin kuin mitä eri osapuolet toivoisivat. Komission ehdotus sisältää tiettyjä toivottuja parannuksia, mutta meidän tulisi kuitenkin jatkaa tätä työtä, jotta asetus toimisi entistäkin paremmin. Otin tässä esiin nyt vain pari seikkaa, jotka nousivat esiin. Jäsenvaltioiden välisissä tilastotiedoissa on esimerkiksi suuria eroavaisuuksia ja kuluttajan suoja tästä syystä myös vaihtelee ja erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa se vaihtelee ja suoja näyttää riittämättömältä tietyissä jäsenvaltioissa. Ja toisekseen sitten vielä tärkeä asia, nämä määräajat, käsittelyajat näyttävät erittäin pitkiltä samanaikaisesti niitä varmaan pystyttäisiin parantamaan, kun kokonaistilanne paranee. Neuvosto on työryhmässään hyväksynyt oman tekstinsä, mutta neuvosto tähtää kuitenkin, neuvosto on tarttunut tällaiseen helpompaan ratkaisuun, joka parantaisi tilannetta vain tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tämän viestin haluaisin viedä myös esittelijälle tässä. Meidän pitää auttaa komissiota eikä suinkaan lähteä haastamaan heitä tässä asiassa. Ongelmista ollaan samaa mieltä ja annetaan nyt komission tehdä työnsä ja komissio vie sitten viestiä neuvoston suuntaan, jotta sitten tietyissä jäsenvaltioissa tilanne paranisi, jotta verkosto toimisi. Ja tiedätte, että kun tämä verkosto on rajat ylittävä, niin silloin verkoston toiminta riippuu sen heikoimman lenkin toiminnasta. Eli siksi myös näiden heikompien valtioiden tulisi osallistua verkoston toimintaan aktiivisesti. Ja tästä syystä minä tuen esittelijän strategiaa. Hän, hän edellytti, että tilannetta parannetaan – ja että komissio laatii tällaisen arvioinnin ja järjestää laajan kuulemisen, jotta sitten saadaan kaikki parhaat mahdolliset ehdotukset varmasti kuul. Tavoitteena on siis auttaa komissiota eikä suinkaan vaikeuttaa heidän työtään näissä kysymyksissä. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tämä Teksti on hyvin tekninen, mutta sillä on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia eurooppalaisten kuluttajien elämään ihan arkipäivässä ja siksi meidän tulee yrittää auttaa kuluttajia harmonisoida menettelyitä, jotta jäsenvaltiot liikkuvat samaan suuntaan. Kiitos. Äh, Mrs. Rühle. Ich muss mich äh, in gewisser Weise Minun täytyy nyt pyytää anteeksi. Meillä oli hieman epäselvyyttä siitä, kuka tämän mietinnön hoitaa, mutta nähtävästi minä nyt sitten kuitenkin olen enemmän tai vähemmän varjoesittelijä, mutta sen vuoksi en ole tätä nyt niin syvästi käsitellyt. Mutta se, mitä minä kuulin nyt edustaja Revolta, niin tuntuu minusta hyvältä. Ö, ikävä Äh, kyllä en ehtinyt tavata komissiota, vaikka komissio pyysi tätä tapaamista, koska äh, minä luulin, että edustaja Turunen hoitaa tämän äh, homman. Minua kiinnostaa todellakin komission kanta ja se, millä tavalla se meiltä haluaa apua. Good. Um, just a few words on behalf of my... No niin, oman ryhmäni puolesta muutama sana tässä vielä haluaisin toistaa, mitä tuossa edelläkin kuultiin, nimittäin kuluttaja-asian yhteistyössä. Tässä on paljon ongelmia. Herra Monolta, hänen tiimiltään kuulemme sitä raportteja tämän tästä. Ja täytyy korostaa, että tässä on kyseessä ikään kuin olemassa olevan yhteistyöasetuksen siistiminen, ja tässä yritetään sisällyttää sinne hieman uusia aspekteja. Mitä no-, nopeammin tämä saadaan aikaiseksi, sen parempi. Joten mielestäni meidän pitäisi edetä aika nopeasti, että saataisiin nämä aukot paikattua. Jotkut asioista, joita on otettu täällä esille, ovat sellaisia, että ne täytyy ottaa esille myöskin jatkuvassa strategiatyössä ja tällä tavalla antaa vähän lisää nostetta näiden aiheiden käsittelylle. Mutta minun mielestäni on järkevää edetä nopeasti, koska meillä on lukuisia mahdollisuuksia toimia asian edistämiseksi. Voimme laatia myöskin poliittisen mietinnön aiheeksi, joten kuluttajapolitiikasta kannattaa käynnistää tämä työ ja varmistaa, että tämä työ heijastuu selkeästi myöskin oma mietinnössä, joka on tulossa aikanaan aika piankin. Haluatteko sanoa joku vielä jotakin? Olkaa hyvä. Kiitos minä olen hieman eh, nyt tässä hankalassa tilanteessa, koska meillä ei varsinaisesti ole varjoesittelijää. Me luotamme eh, esittelijään eh, kuin kallioon, joten ajattelimme, että ei tarvitse varjoesittelijää. Minä olen nyt lukenut tämän esityksen ja uskon, että olimme oikeassa päätöksessämme, että emme nimitä varjoesittelijää, koska tuemme kaikkia hänen kantojaan. Me tuemme täysin esittelijää. Finally, the original rapporteur. Ja sitten vielä alkuperäinen esittelijä Rova Gebhardt ihan nopeasti, koska täytyy edetä. Ich mache es, äh, mach es kurz. Ihan lyhykäisesti. Minulla on vain yksi kysymys komissiolle, mutta sitä ennen haluaisin onnitella Mitro Repoa tästä hänen tekemästään esityksestä – koska nimenomaan tällä tiellä me silloin aikoinaan olimme, kun me tätä asetusta laadimme. Nimenomaan se, että yksinkertaistetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden eh, kesken. Ja silloin eh, komissio ja parlamentti seisoi yhtenäisenä rintamana neuvoston suuntaan, joka aiheutti paljon ongelmia sen vuoksi, että rakenteet ovat niin erilaiset jäsenvaltioissa, että puuttui myös tavallaan luottamusta myös eri viranomaisten kesken. Ja silloin minulle sanottiin, että teemme tällaisen arvioinnin myöhemmin, kun me näemme, millä tavalla hallinnot ja järjestöt ryhtyvät tekemään yhteistyötä. Ja silloin ehkäpä myös luottamusta syntyy ja sitä kautta mahdollisesti löydämme sen tien, jonka kautta voimme menettelytapoja yksinkertaistaa, jotka ovat todellakin hyvin byrokraattisia, mutta silloin emme kyenneet ratkaisemaan tätä muulla tavalla. Kysymykseni komissiolle kuuluukin, Miten pitkällä tässä ollaan? Milloin te uskotte, että todellakin saadaan aika muutos ja todellakin voidaan yksinkertaistaa yhteistyötä jäsenvaltioissa? Kun näin teidän ehdotuksenne, niin ei vaikuta siltä, että tässä vielä kovin pitkällä ollaan, vaan nähtävästi ongelmia on vielä aika lailla. Mutta minusta olisi hyvä, että me todellakin tämän uudistuksen jälkeen haluan todellisen, todellisen uudistuksen tähän asetukseen niin, että voidaan yksinkertaistaa yhteistyötä, koska me kutsumme, sitähän kutsutaan myös paremmaksi säätelyksi, koska tämä on tärkeää kuluttajille ja yrityksille, koska se johtaa yksinkertaistamiseen. Good. I think we'll hear now from Mr. No niin, nyt varmaan sitten voimme kuulla herra Monlardta ja sen jälkeen annan vielä Revolle puheenvuoron päätöslausuntaa päätöspuheenvuoroa varten. Uh, Mr. Chair, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja valikunnan jäsenet. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni kaikista kommenteista, koska niistä tunnen todella, että te huolehditte kuluttajien eduista. Te todella huolehditte heistä ja haluatte tehdä heille paremman maailman. Ja pyritte parantamaan tilannetta kaikkien osalta. CPC-asetuksen liite, josta tässä puhutaan, joka on siis ensimmäinen tai se päätavoite tämän, tässä aloitteessa, on jotakin sellaista, jossa, johon tarvitaan hieman päivitystä. Komission ehdotus on tekninen luonteeltaan ja se heijastelee vain niitä lainsäädännöllisiä päätöksiä, jotka on tehty jo muualla aikaisemmin olisi helppoa sanoa, että tässäpä kaikki ja hyvältä näyttää, eikä muuta tarvitse tehdä. Mutta näin ei ole. Komissio ei ollenkaan yritä sanoa, että kaikki toimisi hienosti kuluttajansuojaviranomaisyhteistyön alalla. Me emme halua peitellä ongelmia, joihin on puututtava. Samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin selkeästi todeta, että nämä ongelmat eivät välttämättä ole lainsäädännöllisiä luonteeltaan. Kun pidetään se mielessä, ja otin tässä ylös huolella ne esimerkit, mitä eri jäsenet tässä esittivät, eli kun puhutaan eri määräajoista, esimerkiksi kuinka paljon tutkintaan menee aikaa, niin täytyy tunnustaa se, mitä Gebhardt totesi, eli meillä on hyvin erilaiset oikeudelliset tilanteet eri maissa. Joissakin maissa tutkinnat ovat rikosoikeudellisia luonteeltaan ja ne joudutaan noudattamaan korkeampia oikeudellisia vaatimuksia ja toisissa jäsenvaltioissa kyseessä taas on hallinnollinen käsittely taikka jopa yksinkertaistettu käsittely ja silloin saatetaan puhua viikoista tai kuukausista ajallisesti. Datasubjektin oikeudet ovat ihan erilaiset rikosmenettelyssä kuin hallinnollisessa menettelyssä, joten sen takia nämä asiat on otettava huomioon, kun puhutaan yhdennetystä lähestymistavasta äh, määräaikoihin. No sitten prioriteetit. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita, koska tästähän, tähän hän kuluttaja kuluttajan suojapolitiikka Euroopassa perustuu. Uskon, että jokainen vastuullinen hallitus ja hallinto asettaa asiat omaan tärkeysjärjestykseensä. Ja joka vuosi käymme CPC-komiteassa keskusteluja sidosryhmien kanssa äh, täytäntöönpanosuunnitelmista. Tämä on eurooppalainen suunnitelma ja siinä pohjaudutaan saatuihin kokemuksiin. Tämä, tässä prosessissa esimerkiksi päätettiin ensi viikon äh, aihepiiristä tietty, tietyille työryhmille, joten uskon, että Priorisointi ei ole suinkaan uutta CPC-verkostolle. Se tähän tapahtuu jo käytännössä, mutta en ole ihan varma, että kuinka lainsäädännöllinen ehdotus voisi tätä tilannetta parantaa ja ongelmaa jotenkin purkaa. Ilman muuta suhtaudun positiivisesti herra Vusutelin ehdotukseen nimittäin siihen, että tämä ehdotus ei pitäisi jäädä poliittisen väännön panttivangiksi. Neuvosto ei missään nimessä tätä halua, eikä komissio sen enempää. Joten kysymys kuuluu, kuinka voimme ongelmaan tarttua niin, että voimme varmistaa, että kaikki nämä parannukset tapahtuisivat. Onko kyseessä nyt sitten lainsäädäntötekstillinen kysymys vai onko kyseessä pikemminkin kansalliset menettelyt ja tekstin soveltaminen, eli kuinka jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä. Jos kyseessä on lain kirjain, niin silloin on vaikeata lainsäädäntöehdotuksilla. Ei, jos kyseessä on jälkimmäinen, niin silloin lainsäädäntöehdotuksilla on vaikea ongelma ratkaista. Sitten, jos, sitten voimme kyseenalaistaa, ovatko liitteen tietyt osat aivan kohdallaan siellä CPC-lainsäädännössä vai kuuluisivatko ne pikemminkin muiden alojen lainsäädäntöön? Valitettavasti tällä hetkellä meillä ei ole minkäänlaista näyttöä puolesta tai vastaan tällaisesta lainsäädännöstä, koska sitä ei ole laadittu sen enempää komissiossa, parlamentissa kuin jäsenvaltiossakaan, joten emme voi viitata mihinkään jo olemassa ole, olevaan. Emme voi viitata todisteaineistoon, joka osoittaisi, että tietynlaisesta asiasta seuraisi jotakin tiettyjä ongelmia. Ja siitä syystä komissio on sitoutunut sellaiseen prosessiin, jossa suoritetaan lukuisia tai järjestetään lukuisia workshoppeja täytäntöönpanijoiden kuulemiseksi, minkälaisia tiet, aivan spesifejä ongelmia täytyy ottaa huomioon. Ja näitä workshopeja järjestetään tänä vuonna. Yksi niistä on omistettu juuri prioriteettien määrittämiselle ja toinen keskittyy siihen, kuinka tehdä työtä yhdessä ja varmistaa paremman laatuinen sen yhteistyön onnistuminen. Ja sitten on myöskin koordinaatio työryhmä, mitä komissio voisi tehdä paremman koordinaation edistämiseksi, joten kaikki nämä asiat ovat tulossa. Ja sen jälkeen haluamme suorittaa ulkoisen arvioinnin, koska haluamme ymmärtää, mikä toimii ja mikä ei toimi, mikä on hyvää ja mikä ei. Ja ulkoisen arvion, arvioinnin perusteella komissio on sitoutunut järjestämään ulkoisen julkisen kuulemisen, jossa kaikki tahot ovat tervetulleita ilmaisemaan kantansa, ei pelkästään jäsenvaltiot, vaan kaikki mahdolliset yritykset, kansalaiset, kaikki tahot, jotka, joita asia kiinnostaa. Tämä on ehkä kaikkein vaarallisin, ajallisesti vaarallinen, vaarallisin aspekti, koska emme tiedä, kuinka paljon kommentteja tulee. Mainitsin tässä, että viime vuonna järjestettiin kuulemisia ja Niistä saatiin yli tuhat vastausta. Ja kun järjestettiin tupakkakuuleminen, niin siitä tuli yli 50 000 vastausta. Ja meidän täytyy arvioida tällaisten kommenttien, äh, kommenttien arvo ja, ja merkitys. Joten emme voi ennalta arvata, kuinka paljon kommentteja tulee. Tehtävä voi olla vaikea tai sitten vähän helpompi. Joten näillä perusteilla suhtautuisin kovin myönteisesti siihen, että jätettäisiin pois kaikki määräajat komissiolle tai jollekin muulle taholle, koska komissio on halukas toimimaan. Olemme julkisesti sanoneet, että mielelläni me ilmaisimme statementin, lausunnon tästä aiheesta. Eli julkisesti sitoudumme asiaan, mutta emme voi sanoa, että minä päivänä juuri tarkkaan, mihin aikaan tämä prosessi on saatettu päätökseen. Ja kysymys siitä, kuinka komissio, par, anteeksi, kuinka parlamentti voisi auttaa komissiota viemään viestiä eteenpäin, niin siihen, siinä on kyse ehkä eniten resursseista, tahdosta ja prioriteeteista, joten voisin pyytää nyt tätä valiokuntaa viestittämään jäsenvaltioille, että niiden pitäisi pitää kuluttajan suojelua hyvin tärkeänä asiana, koska tämä on lähellä kansalaisia. Ja sitouttakaa määrärahoja tälle asialle ja varmistakaa, että yhteistyö CPC-tyyppisenä tai muunkin tyyppisenä olisi elossa ja toimisi hyvin. Kiitos. Taitaa olla mikrofonin kanssa ongelmia hetkinen vain. on the television now, but both of them seem to be bad this morning. So, um, thank you very much indeed. Kiitoksia paljon. Niin, nyt täytyy varmaan laittaa siellä puhujan mikrofoni pois, niin sitten kuulemme mekin paremmin. Kiitoksia paljon. No niin, nämä laajemmat kysymykset, joita otitte esille, ovat sellaisia, että me ei ole, olemme syvällisesti niihin pureutuneet. Mehän emme missään nimessä halua torjua millään tavalla yhteistyön merkitystä, emmekä ole myöskään torjunut sen merkitystä kaikissa päätöslausemissa, joita olemme jo hyväksyneet. No nyt jos katsotaan määräaikoja, niin käyn ne tässä nopeasti läpi ja sitten annan teille loppupuheenvuoron. Eli mietintö täytyy lähettää käännettäväksi, tai se on lähetettykin jo. Tarkistukset 19.4. kello 12 mennessä ja sitten 24 toukokuuta mietitään ne tarkastukset ja valikunnassa mm, äänestetään 25.5. ja täysistunnossa kesäkuussa. Ja näin päästään asian loppuun ennen kesätaukoa. Kiitoksia paljon kaikille tästä. Olisiko vielä lisättävää esittelijällä? Repo, saatte vielä loppupuheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja ja kollegat, kiitoksia näistä eh, kaikista kommentteista ja palautteista. Ymmärrän hyvin ja olen erittäin iloinen siitä, että kaikille osapuolille on selvää se, että juuri kuluttajan tarpeet ja oikeudet ja luottamus on tärkeää ja uskon tähän yhteistyöhön ja ja, ja, ja hyvään tarkoitukseen. Tuo aikataulu on varmaan to, mahdollista toteuttaa, mutta vielä haluan korostaa omana ajatuksena juuri sitä, että, että, että meidän on päästävä eteenpäin ja, ja pohdin juuri tätä, että riittääkö vain tällainen statement vai, vai onko itse olen sitä mieltä, että on, on hyvä tehdä tämä uudelleen tarkastelulauseke. Ymmärrän myös sen, että komissio sanoo, että määräajat ja aikataulu on, on kiireinen, mutta kaikki sehän on sitten myös mahdollista vielä, vielä tarkistaa. Ja tärkeintä, että päästään eteenpäin ja annetaan sellainen viesti, että parlamentti on, on, on, on määrätietoinen ja, ja, ja myös komissiokin haluaa palvella kuluttajia oikeasti. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed for your work on that. Kiitoksia paljon. No sitten siirrytään vielä viimeiseen aamun esityslistan kohtaan. Valitettavasti aikaa ei hirveästi ole. Pahoittelen De Jongille sitä mutta tämä on tärkeä lausunto juurivaliokunnalle. Joten De Jong esittelee ja sitten herra vastaus on, anteeksi, rouva vastaus on paikalla ja sitten Vaila ja Altalta Mandes ja Ruule lähtikin juuri, joten hän ei ole paikalla. Kosonen oli paikalla aikaisemmin, hän ehkä palaa tänne takaisin. Joudutte puhumaan varmaan aika lyhyesti niin, että pääsemme ensimmäisen kierroksen loppuun. Ja minä annan Rova Komille puheenvuoron kohta, koska itse menen komission Barnierin lehdistötilaisuuteen 12.30 se alkaa ja siinä on kysymys sisämarkkina markkinoita koskevasta toimenpidepaketista. Mutta tässä odotellessa annan mielelläni puheenvuoron esittelijälle tai valmistelijalle De Jongille, joka koskee parempaa lainsäädäntöä läheisyysperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja älykästä sääntelyä. Kiitos. Voin olla lyhykäinen sen vuoksi, että aihe, jota käsittelen, on tuttu kaikille. Sisällöllisesti tämä noudattelee sitä linjausta, minkä tämä valiokunta on aikaisemminkin hyväksynyt. Meillä on oikeusasioiden valiokunnasta tämä mietintöluonnos. Tämä mietintöluonnos on aika laaja eikö siinä ole mitään ristiriitaista tähän, mitä minä tässä lausuntoluonnoksessani esitän. Mutta tässä tarkastellaan myös tilannetta ennen kuin komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia. Ja tätä minä en omassa lausunnossani kattanut sen vuoksi, että tässä on maksimimäärä tilaa, jota voi käyttää lausuntoja varten olen valmis laajentamaan tätä omilla tarkistuksillani, jos näin halutaan. Yksi asia, joka on mainittu myös oikeusasioiden lausunt- mietintöluonnoksessa, on nämä kyselylomakkeet, joita komissio käyttää ennen kuin se tekee näitä lainsäädäntöehdotuksia. Monet PK-yritykset ja muutkin järjestöt valittavat usein siitä, että tällainen kyselylomake internetissä on ihan hieno juttu, mutta ei ole oikein selvää, mikä painoarvon kukin saa. Joten meidän pitäisi miettiä parempia konsultointimekanismeja. Tässä on kaksi uutta ajatusta. Ensimmäinen koskee meitä, Euroopan parlamenttia. Ennen kuin komissio tekee ehdotuksen, se yleensä kyllä tekee vaikutusten arvioinnin tai tällaisen PK-yritystekstin. Mutta sitten kun tarkistukset on hyvätty valiokuntatasolla, ei tämä ole ehkä mahdollista, mutta olisi hyödyllistä, jos me voisimme jotenkin ottaa mukaan tällaisen mietintähetken ja miettiä, mitä miten tämä vaikuttaa valiokuntatasolla ja olisiko mahdollista tehdä vielä uusi PK-yritystesti sen jälkeen, kun tarkistukset on esitetty valiokuntatasolla ja ennen kuin niistä äänestetään täysistunnossa. Voi olla, että määräajat tässä ovat liian lyhykäisiä, mutta usein kuulen valituksena, että komissio hoitaa hommansa, mutta parlamentti luo ongelmia eh, esittämällä kaiken tarkistuksia, jotka vaikeuttavat ja eh, vaikeuttavat lainsäädäntöä ehdotuksia. Sen lisäksi on sanottu, että me tarvitsemme varoja innovatiiviseen projektiin. Komissio on jo sanonut, että projekti itsessään on kyllä tärkeä, mutta että emme löydä ähm, sellaista rahastomuotoa, joka olisi myös helppo äh, PK-yrityksille. Jos on tällainen PK-yrittäjä, niin helposti eksyy tänne rahastoviidakkoon ja sääntöviidakkoon. Joten äh, lainsäädännön rahoittamisen täytyy myös olla avointa ja käyttäjäystävällistä, ymmärrettävää ja helposti hallittavissa. Sen vuoksi olen ottanut sen mukaan tähän minun lausuntooni. Kiitos. Ringrazio l'onorevole. Ja sitten kiitokset De Jongille ja seuraavaksi puheenvuoro ja Varjo esittelijöille ja vastus ensimmäisenä. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou também tentar ser muito breve. Começo por felicitar o relator de parecer e a forma como muito focadamente fez. Tämä äh, lausunto äh, on hyvä ja mitä tulee näihin kysymyksiin, joihin esittelijä keskittyi, mielestäni hän on hoitanut homman hyvin. Hän viittaa ennen kaikkea PK-yrityksiin. Mitä tulee PK-yrityksiin, niin tässä esittelijällä on varsin kunnianhimoinen tavoite. Tarkoitushan on siis vähentää vähentää äh, kuormitusta pk-yrityksille ja, ja hallinnollista kuormitusta myös. Samoin kuin myös äh, taloudellista kuormitusta. Ja tämä pk-yritystesti on toimenpide, joka tehdään aina ennen jokaista lainsäädäntö, äh, lainsäädännön viemistä. Ja esittelijä mietti, että voisimmeko mekin toteuttaa, tai meidän käsittelyn jälkeen myös toteuttaa tällainen PK-yritystesti. se on mielestäni hieman liioiteltua, koska silloin mielestäni tässä oikeastaan tehtäisiin kaksinkertaisesti näitä asioita. Mutta no, tästä täytyy keskustella. Täytyy katsoa, olisiko tällä toisella testillä mitään negatiivisia vaikeuksia. Mitä tulee kohtaan neljä? Ja tähän one in one out säännön käyttöön. Eli siis jos tehdään uusi esitetään uutta säädöstä, niistä ei voida esittää, ellei sitten kumota toista. Ja minusta näin ei voi yksinkertaisesti tätä sanoa, että asiat täytyy tapauskohtaisesti katsoa. Tarkoitus on, että säädöksiä ja lainsäädäntöä ylipäätään parannetaan. Sitten vaikutusten arviointiin ja että nämä otettaisiin käyttöön ja otettaisiin myös huomioon se, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut, niin tämä on asia, joka voitaisiin tavallaan tässä on kysymys siitä, että informoidaan kansalaisia ja pk-yrityksiä. tätä informaatiota ei välttämättä tarpeeksi ole. Sit siis portaalien, nettisivustojen kautta se pitäisi aina muistaa. Kansalaisten täytyy tietää kaikista tällaisista äh, säädöksistä. Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoro edustajalla nimeltä Weiler sosialistien puolesta. Ja, <clears throat> ich möchte auch Dennis beglückwünschen. Minäkin haluaisin kiittää Denistä. Minulla ei ole oikeastaan mitään kritiikkiä, vain muutama täydennys. Ensinnäkin, kuten edustaja Bastos, minulla on myös sellainen käsitys, että tässä tulee hieman kaksinkertaista työtä. Me teemme ehdotuksia, siis lausuntoja oikeusvaliokunnalle ja oikeusvaliokunta kerää kaikki ja sitten äh, kesäkuussa on äh, äänestys. Siis äh, vaikutusten arviointi yleensä jumiutuu jonnekin. Minä muistan, kun kävimme USAssa ja katsoimme, mitä he siellä tekevät vaikutusten arvioiden kanssa. Enkä ole kuullut yhtään mitään siitä sen matkan tuloksista. Eli me emme tiedä, mitä oikeusasia valiokunta tekee ja, ja mitä sillä tapahtuu. Toinen asia. Kohta neljä. Siinä te menette hieman liian pitkälle, kun te sanotte, että, että pitäisi olla tämä one in, one out sääntö. Tämä on Saksassa liberaalien keksintö, mutta olen samaa mieltä edustaja Bastoksen kanssa, että tämä menee hieman liian pitkälle ja tämä on liian kaavamaista – on ehdotuksia, jotka ovat hyviä, joita me tuemme, joita komissio tukee, mutta ei tämä nyt automaattisesti ole sitten one out-sääntö. Olen myös lukenut, että komissio on jo tehnyt 200 yksinkertaistamisehdotusta viime vuoden aikana. Minä haluaisin tietää, mistä me löydämme ne komission kotisivuilta vai Haluaisin tietää, ovatko ne tärkeitä vai jotain pikkuasioita. Mielenkiintoisin on tämä komission seitsemäs kertomus paremmasta säätelystä. Siinä on kysymys lähipäätösperiaatteesta. Ehkä me voisimme antaa komissiolle tehtävän, että kaikista ristiriitaisista ja kiistanalaisista asioista tehtäisiin vaikutusten arviointi esimerkiksi hehkulampuista, joka on ainakin Saksassa hyvin ristiriitainen ja keskusteltu aihe. Minusta siitä voitaisiin vielä tehdä jonkinnäköinen vaikutusten arviointi. Kohta seitsemän, selvä, tästä on jo päätetty ja kohta kahdeksan on erityisen hyvä. Se on hyvin tärkeää. Kaikki ovat odottavat tätä. Se, että olisi paremmat ohjeet tukien hakijoille. Tämä olisi hyvä saada aikaiseksi ennen rakennerahaston uudistusta, koska parempi säätely tai älykäs säätely siinä kaikki kolme lainsäätäjät ovat mukana, ainakin parlamentti ja aina kun mahdollista myös suuri yleisö. Grazie mille onorevole, passo ora la parola. sitten puheenvuoro on edustaja Mandersilta Aldelta. Uh, good to hear that at the end of the day we are all... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa kuulla, että loppujen lopuksi kaikki ovat liberaaleja. Kiitos Dennis. Minä tuen noita Dennisin esiin nostamia kohtia jotka hän mainitsi alustuksessaan. Erityisen iloinen olen PK-yritysten yrityksiin kohdistetusta huomiosta. Lainsäädäntö pitää tuntea, jotta pystyy saamaan sieltä sitä lisäarvoa ja siksi meidän tulee keskittyä paremman tiedon levittämiseen PK-yrityksille. Me tuotamme tätä lainsäädäntöä ja meidän tulee tuottaa myös tietoa siitä. 80 prosenttia PK-yrityksistä Euroopassa eivät tiedä, että me täällä luomme, luomme heille sisämarkkinoita, eivätkä he tunne niitä. Komissaari Barnier varmaan tänään iltapäivällä puhuu tästä paremmasta tiedon levittämisestä ja, ja julkisuudesta. Toinen asia, jota voin tukea, minäkin olen parlamentin jäsen, mutta en voi hyväksyä mitä, mitä edustaja Bastos tässä sanoi, parlamentin jäsenistä ja siitä, että me monimutkaistamme lainsäädäntöä. Me liberaaleina haluaisimme vähemmän lainsäädäntöä, mutta parempaa sellaista. Monesti kuulee paljon valituksia pk-yrityksiltä, jotka yrittävät harjoittaa rajat ylittävää kauppaa, mutta eivät pysty siihen, koska direktiivit ovat tiellä ja niitä pannaan jäsenvaltioissa eri tavoin ja eri eri määrissä. Olen tehnyt näiden asetusten parissa töitä jo kauan ja professori Monti on minun kanssani tästä asiasta samaa mieltä. Ja siksi juuri meidän tulisi pyrkiä direktiivien lukumäärän vähentämiseen jo ihan subsidiariteettiperiaatteenkin nimissä – jotta jäsenvaltiot voisivat itse päättää joistakin asioista. Kiitos ja sitten muita varjoesittelijöitä ei täällä ole tarjolla. Näyttäisi sitten siltä, että kokouksessa on yhä vähemmän väkeä paikalla. No niin, sitten antaisin puheenvuoron edustaja De Jongille, koska paikalla ei ole sen enempää komission kuin neuvostonkaan edustajia. Much. I, um, I think that... Kiitos. Kaikki puheenvuorot olivat äh, hyvin rakentavia ja hyödyllisiä. Kiitän varjoesittelijöitä niistä. Ja mitä tulee tähän kohtaan neljä, en, en, niin, se, että minua täällä syytettiin liberaaliksi, toivottavasti se ei leviä, siitä tulisi kotona ongelmia. No, tämä on tavallaan ongelmallista kyllä, mutta halusin vain tuoda asian esille tämän one in, one out säännön. Kyllä minä ymmärrän täysin, että ei sitä aina voida käyttää ja jos löytäisit toisenlaisen ähm, muotoilun sille, että me emme halua uusia sääntöjä, elleivät ne ole ehdottoman tarpeellisia ja että meidän täytyy katsoa myös olemassa olevat säännöt, ovatko ne vielä tarpeellisia. Eli että tämä tavallaan sama idea, mutta ei näin, näin tiukkana. Olen vakuuttunut, että löydämme tästä kompromissin. Mitä tulee sitten äh, informaatioon, informointiin lainsäädännöstä. Sitä löytyy kyllä komission kotisivulta, mutta se on hyvin hankalaa, kuten Barbara Weilerkin sanoi. On hyvin vaikea löytää asioita internetistä, joten jos voisitte suositella jotain, millä me saisimme tämän helpommaksi, niin että olisi, löytyisi tietoa niille, jotka ovat kiinnostuneita, että toimielintämme sivulta löytyisi tämä sitten. Se olisi suuri etu. ajatus asetuksesta. Olen aina tukenut toin Mandersia. Minä uskon, että me epätasa-arvoa on ja että asetuksen avulla ehkä pääsisimme eteenpäin. Ehkäpä me löydämme jonkinnäköisen keinon emme me tällä one in one out säännöllä, me voisi sitä tiukasti pitää kiinni, mutta jonkinnäköinen äh, rankinglista olisi hyvä asia. No niin, olen vakuuttunut, että löydämme kompromissin kaikista näistä asioista. Kiitos. Grazie Paljon kiitoksia edustaja De Jong. Voitteko vahvistaa nyt minulle, että tarkistusten jättö aika on 24. kello 12. Ja sitten äänestys Imkossa 24. toukokuuta ja äänestys jurivaliokunnassa 20. kesäkuuta ja sitten täysistunnossa äänestetään heinäkuussa. Onko näin? Voisitteko vahvistaa, että näin on? Mi fa anche piacere che... Ja oikein mukavaa, että ymmärrätte myöskin Italiaa, näyttää siltä. Kaikki ymmärtävät Italiaa loppujen lopuksi sitten. Bene, bene. Ehm, Muistan, muistutan tänä, tämä iltapäiväisestä tapaamisesta kello kolmelta. Komissaari Barnier on täällä vieraanamme. Käymme läpi 2011-2012 vuoden työohjelman suhteen ja sitten informoimme myöskin täällä käydyistä äänestyksistä. Kiitoksia.